Okay, colleagues. No niin, hyvät kollegat, tässä saitte pikkasen äh, aikaa asettautua. Tässä on ensimmäinen kokous joulun jäljiltä. Äh, paljon asioita ei sinänsä ole. Toivotan teille mukavaa vuoden jatkoa tälle, tälle vuodelle. Tämähän on Euroopan mm, kehitys, äh, kehityksen teema, teemavuosi se äh, lanseerattiin äh, tomerasti äh, kymmen, kymmenkunta päivää sitten ja sitä asiasta sitten tuonnepana lisää heti ensimmäiseksi jo huomisaamuna tämän teemavuoden asioista. Suuria asioita on niin ikään edessämme kehitysapupolitiikan sen raho- rahoittamisen osalta. Erik Solheim on jo heti, heti aamusta täällä. Hän aikoo kertoa näistä kehityksen rahoittamisen uusista tuulista. Ennen kuin pääsemme Solheimiin, käydään esityslistan ensimmäiset aiheet läpi ja ensimmäisenä tietysti esityslistan hyväksyminen. Onko jollakulla jotain kommentoitavaa esityslistasta? Ei, hyvä näin, hyväksytty. Kohta kaksi edellisen kokouksen tai edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen 10.11. marraskuuta, 17.24. marraskuuta ja 8. joulukuuta viime vuodelta ovat siellä teillä papereissanne. Jos teillä on jotain huomautettavaa kokouksen loppuun mennessä, jos jotain on huomautettavaa siis on, sihteeristölle siitä kertokaa, jos ei, niin katsotaan hyväksytyksi sellaisenaan sitten koordinaattorien kokous 11. päivä marraskuulta ja 10. joulukuulta. jos teillä on näihinkin jotain sanottavaa, niin sanokaa muussa tapauksessa. Mm, ne hyväksytään. Puheenjohtajalla ei ole mitään huomautettavaa, ilmoitettavaa kohdassa neljä ja näin. Tämän komission puoleen. Onko komissiolla jotakin ilmoitettavaa? Olkaa hyvä, Peter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin lyhykäisesti komission työohjelmasta hieman puhua. Kuten tiedätte, komissio hyväksyi äskettäin työohjelmansa ja parlamentti siitä keskusteli viime viikolla. Mitä meidän työalamme tulee? Meillä on yksi tärkeä aihe, aihe joka on virallisessa työohjelmassa. Haluaisin mainita sen, mitä muuhun ohjelmiin tulee nämä kohdat, joihin, jotka hyväksymme, mutta jotka eivät ole mukana virallisessa työohjelmassa, niin ehdotan, että palaamme niihin mahdollisesti jo ensi kuun kokouksessa. Tärkein asia komission työohjelmassa kehitysalalla on komission tiedonanto, jonka nimenä on globaali kumppanuus köyhyyden poistamiseksi ja kumppanuuksia varten. Kuten tiedätte, Viime vuonna tästä tuli yhdistyneiltä kansakunnilta raportti, ja nyt tätä, tästä keskustellaan syyskuun huippukokouksessa. Tämä on 2015 jälkeisen ajan prosessin asiakirja. Meillä on nyt hyvin kovat neuvottelut tästä 2015 vuoden jälkeisen ajan kehityspuitteistosta ja rahoituksesta ja samoin muistakin globaal, neuvotella muistakin globaalista prosesseista, kuten ilmastonmuutoksesta. Kun ajatellaan kehitysrahoituksen konferenssia heinäkuulta, niin silloin kysymys on globaalista kumppanuudesta ja sen täytäntöönpanosta. Euroopan parlamentti hyväksyi viime marraskuussa päätöslauselman Euroopan unionin ja Euroopan unionista ja globaalista kehityspuitteistosta 2015 jälkeen ja vaati aktiivista toimintaa globaalin kumppanuuden saamiseksi ja samoin yrittää saada yhtenäistä kantaa tuleviin hallitusten välisiin neuvotteluihin. Yleisten asioiden neuvosto hyväksyi myös omat johtopäätöksensä joulukuussa. Ja tällä tavalla sitten voidaan viedä eteenpäin tätä globaalia kumppanuutta. Komissio hyväksyi tiedonannon, jossa hyväksyttiin nämä näkemykset globaalista kumppanuudesta ja sen avainkysymyksestä ja 2015 vuoden jälkeistä kehitystavoitteista. Tämä tiedonanto tuo esille esimerkiksi kansallisen ja kansainvälisen tason politiikan tason luomisen ja sellaista asioista keskustellaan kuin tieteestä, kaupasta, maahanmuutosta, yksityissektorin globalisoinnista ja sitten julkista rahoituksesta kansainvälistä julkisesta rahoituksesta. Ja tässä on mukana myös kehitysrahoitus, samoin ajatellen EUn tavoitteita. Siinä esitellään myös avainkysymykset, jotka liittyvät valvontatoimiin. Ja tiedonannossa myös puhutaan siitä, millä tavalla EU voi antaa oman panoksensa kehitysyhteistyölle. Toivottavasti tämä tiedonanto voidaan nopeasti hyväksyä. Tämä luo myös EUn kannan sitten heinäkuun rahoituskonferenssille. Me tietysti palaamme vielä parlamentille tästä puhumaan siinä vaiheessa, kun tämä tiedonanto on hyväksytty ja odotamme teidänkin näkemyksiänne tähän. Muuten kuten sanoin, komission työohjelma on rakennettu kymmenen prioriteettialueen mukaisesti. Me odotamme muitakin tiedonantoja, kuten energia ja maahanmuutto. Ja on monia asioita, jotka ovat mukana muuten työohjelmassa. Nämä tullaan esittelemään sitten myöhemmässä vaiheessa muille EU-toimielimille. Miten pian on pian? Tämän kuun lopussa, helmikuun missä vaiheessa tiedonanto on tulossa. Kollegat ovat tästä aikataulusta tietysti oman työnsä takia kiinnostuneita. Onko teillä jotain osviittaa tästä paremmin? Tiedonanto hyväksytään puolessa välissä helmikuuta, mutta ei ennen helmikuun alkua. Kauan haluaa kysyä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää komissiolle kysymyksen. Aitteko tämän vuoden aikana tehdä ehdotuksen, uuden ehdotuksen, joka liittyy liittyy Sierra Leonen ja Kinian ja Liberian ja niiden ohjelmaan. Nämä kolme maata ovat valtavasti kärsineet Ebolasta. Kasvuennusteet ovat vähentyneet 10 prosentilla. Kasvu on 10 prosenttia alhaisempaa kuin ennuste joten näiden maiden rahoitustilanne on erittäin huono ja vastaanottokyky on heikentynyt. Mitä komissio aikoo tehdä näiden maiden osalta ja mikä komissio aikoo tehdä jotakin, niin milloin komissio tulee tekemään tätä vastaavan ehdotuksen parlamentille? Uh, thank you. I'm sorry to say I don't... Kiitoksia. Pahoittelen. Minulla ei ole vastausta tähän kysymykseen varmistan, että saatte tiedon kollegoilta tästä sitten myöhemmin. Okei, okay, hyvä juttu. Jos muuta kysyttävää komissiolta ei ole, edetään kohdas esityslistan kohtaan kuusi. Kuulimme juuri, että, että komissio valmistelee neuvotteluja äh, ajatellen tätä kehitysapurahoitusta on yleiskokouksen alla. Näinpä onkin otollista toivottaa tervetulleesti <clears throat> Erik Solheim OECD kehitysapukomiteasta tähän valiokuntaamme. on ollut ilo kohdata Solheim Eurekassa, jotka Riikassa, jossa olivat paikalla johtavat virkamiehet komissiosta sekä myöskin sitten maailmalta koskien tulevia kehityksiä tällä, tällä sektorilla – ja äh, me vastaavasti sitten otamme kantaa komission tiedonantoon, kuten äsken juuri äh, kuulimme, Rasolheim, on oikein mukavaa, että, että olette täällä tänään paikalla, että voisitteko hieman luonnehtia sitä, mitä OECD on tekemässä, millä tavalla te näette tulevaisuuden ja millä tavalla me voisimme sitten siitä teidän työstänne kenties ottaa onkeemme. Herra Solheim, olkaa hyvä. Kiitos Ensinnäkin toteaisin, kuinka iloinen olen, voisin sanoa täällä, Hautalan ja muiden ystävieni kanssa, mukaan Nej Deva, jonka kanssa on työstänyt Sri Lankan rauhanprosessia. Toteaisin epävirallisesti, että auttakaa nyt Sri Lankan uutta hallitusta. Hieno ihme on siellä saatu tapahtumaan. Oppositio on nyt voittanut ja nyt voidaan uudelleen ryhtyä rakentamaan maata taroisesti matkailu tulee lisääntymään ja olen varma, että sillä ojentan käsi myöskin tamilivähemmistölle rauhan aikaansaamiseksi. Valtaisia ongelmia on vielä olemassa. Maa tarvitsee tukea. Sen edustajat täytyy kutsua Brysselin ja pääkaupunkeihin saamaan investointeja ja saman lisää matkailijoita. Hyvin paljon vaikeita kipukohtia on eri puolilla maailmaa, mutta toimikaa siellä, missä on mahdollisuus, että toimissa onnistutaan ja autakaa ihmisessä Sri Lankaa. Mutta tämä nyt oli tämä puheenvuoroni ulkopuolen huomautus. Nyt ei pelkästään eurooppalainen kehitysvuosi, vaan nyt on myöskin va- kaikkien kehitysvuosien äiti Addis Abeban konferenssissa keskustelen New Yorkin konferenssin niin ikään syyskuussa ja Pariisin ilmastokonferenssi on tänä vuonna. Nämä kaikki konferenssit tulevat tekemään sellaisia päätöksiä tämän vuoden aikana, jotka tulevat myöhemmin kummittelemaan, mikäli ne, ei, ne eivät ole asianmukaisia. Nyt todellakin ohjataan planeettaa kohti menestystä. Ja muistutakaamme itseämme ennen kuin menemme yksityiskohtiin, että kun kehityksestä on kyse, olemme onnistuneet erittäin hyvin – kun ihmiset katsovat televisiota ja näkevät, äh, mitä tapahtuu Etelä-Sudanissa, Ukrainassa tai Irakissa, katsovat, että maapallo menee väärään suuntaan. Ja nyt täytyy tehdä jotakin, mutta itse asiassa päinvastoin on tapahtumassa kehityspolitiikan puolella. Siellä on saatu suurta menestystä aikaan. Viimeisten kymmenen vuoden aikana malariatapaukset ovat puolittuneet, että viimeisten 20 vuoden aikana maailmanlainen köyhyys on puolittunut, lapsikuolleisuus alle viiden vuoden iässä on puolittunut ja onnistumisia on ollut kaikkien parametrien valossa kehityspolitiikassa. Tänä päivänä keskimäärin ihminen on paljon vauraampi, erää paljon terveempänä, paljon, erää paljon pidempään ja saa parempaa koulutusta kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa. Tämä on se syy, miksi me voimme saada tulla ratkaisuja tai on aika myöskin tulevaisuudessa. Aiemmin on oltu tosi pahassa jamassa, mutta nyt äh, mikäli voidaan nyt menestystä hyödyntää ja nopeuttaa, edistymisen nopeutta. Nyt on tärkeää tietää, millä saadaan aikaan kehitystä ja mitä virheitä tai ongelmia on ollut kehityspolitiikassa. 70-luvulla kehitysapu aloitettiin tai 60-luvulla. Se on vain muutama maa teki kehitystyötä, lähinnä vain Eurooppa ja Yhdysvallat. Nyt on saatu menestystä aikaan kaikilla mantereilla. Suuri määrä maita on onnistunut saamaan hyviä tuloksia aikaan. Nyt täytyy katsoa, mitä on saatu aikaan. Rahoitus on tärkeä kysymys. Kaiken tärkein asia kehityspolitiikan kannalta ei ole kuitenkaan rahaa, vaan pikemminkin se, että politiikka saadaan kuntoon. Mikäli politiikka menee pieleen, mikään ei enää pelasta. Suurinta menestystä ihmiskunnan historiassa on saatu Kiinassa vuoden 1978 jälkeen. Kaikki alkoi sillä, että hallitusta vaihdettiin. Deng Xiaoping tuli valtaan. Mikäli aiemmat tyypit olisivat olleet vieläkin vallassa, Kiina olisi tänä päivänä erittäin köyhä paikka. Ja mitään, mikä apu ei silloin olisi auttanut. Ja mikä tarkastellaan loistavia esimerkkejä, menkää vaikka Korean niemimaalle Pohjoisen ja Etelä-Korean raja-alueella. Etelä-Koreassa ihmiset ovat 390 kertaa rikkaampia henkeä kohti kuin 50-luvulla. Tämä on aivan uskomaton menestystarina. Sitten, mitä rajan pohjoispuolella tapahtuu? Maatalous on 200 vuotta jäljessä Euroopasta, silloin brutaali diktatuuri vallassa – ja kaikki ovat köyhiä muutamaa ihmistä lukuun ottamatta. Mikä ero näiden maiden välillä on? Ei, mikä ei uskonto, ei kulttuuri, ei historia. Ja pohjoisessa nämä raaka raaka kuin etelässä. Yksi ero vain on. Eteläkorealaiset ovat tehneet oikeanlaisia poliittisia päätöksiä miltei poikkeuksetta. Kun poliittiset päätökset tehdään hyvin etelässä ja pohjoisessa huonosti, niin tämä selittää tämän eron. Kylmän sodan aikana Etelä-Korea sai paljon kehitysapua länsimailta. Se pystyi käyttämään sitä hyväksi, koska sillä peruspoliittiset päätökset olivat asianmukaisia. Voisin antaa paljon muitakin esimerkkejä, mutta tämä ei ole pääasiallinen aihe päivässä puheenvuorossani, joten mennä, mennäänpä sitten rahoituskysymykseen. Rahoitus voi auttaa vain ja ainoastaan todenteolla, mikäli peruspoliittiset edellytykset ovat kunnossa. Se voi auttaa, mutta valittavaa kyllä. Hyvin paljon menestystarinoita viime vuosien aikana on saatu Etelä-Amerikka, Turkki, Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia, vain mainitakseni muutaman. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Indonesiassa PKT on kolminkertaistunut, köyhyys on vähentynyt valtavasti. Ne ovat hienoja asioita, mutta rahoitusta tarvitaan todellakin. Kolme tärkeintä rahoituslähdettä on olemassa. Ja nyt täytyy keskittyä kaikkiin niihin. Avu, avustus, verot ja yksityiset investoinnit. Älkää uskoka niitä, jotka sanovat, että tämä on ristiriidassa keskenään nämä kolme rahoituslähdettä. Mitä ristiriitaa ei ole. Nyt tarvitaan enemmän ja parempia yksityisiä investointeja, enemmän ja parempaa verotulen keräämistä ja niiden hyväksikäyttöä. Ja myöskin kehitysapua. Kaikki näiden kautta saadaan kehitystä aikaan. Auttakaamme kehitysavusta. Kehitysapua antava yhteisö puhuu sellaisella kielellä, joka on hieman vanhentunutta, vanhanaikaista. He katsovat, että, ikään, he katsovat, että kehitysapu on kaikkein tärkein väline ja kaikki muuta varojen siirrot Euroopasta, Yhdysvalloista ja Japanista kehittyville maille ovat kaikkein tärkeimpiä seikkoja otetaanko huomioon kehityspolitiikassa. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta eivät kaikkein tärkeimpiä. OECDssä olen pyrkinyt uudistamaan kehitysaputoimia, jotta apu paremmin vastaa nykymaailman tarpeita. Nyt tarvitaan kohdentumpaa apua kaikkien kehittyneille maille, koska niillä on paljon vähemmän vaihtoehtoja. Ne eivät pysty käyttämään hyväkseen pääomamarkkinoita samalla tavalla kuin Kiina ja Brasilia voivat tehdä. Joten niin täytyy keskittää enemmän apua esimerkiksi Afrikkaan ja muidenkin maiden köyhimpiin maihin, Haiti, vain mainitakseni yhden maan. Tuen täytyy olla kohdentompaa. Lisäksi täytyy käyttää eri välineitä paremmin ja paremmin saada vastaamaan nykymaailman tarpeita. Meillä on myöskin lainajärjestelmä, lainata ja tueta. Pitäisi myöskin tunnustaa järkeviksi kehityspolitiikan välineeksi, mutta ne usein sanotaan, että pelkästään ilmaiset tuet ovat kehitysapua, eivät niinkään lainata. Ja mitä paremmat ehdot tai ehdot lainoissa on, sitä parempaa kehitysapua tämä on. Nyt täytyy varmistaa, että lainatkin, lainatkin ovat tehokkaita kehitysapupolitiikan välineitä. Kehitysapupolitiikkaa täytyy käyttää paremmin hyväksi yksityisen investointien houkuttelemiseksi. Yseksi pitäisi luoda uusi käsite, käsite tai väline, Total Efficient Development Support-väline. Ehkä se voi joku muukin nimi. Tämä nimi nyt ei välttämättä ole kovinkaan huomiota herättävää, mutta jonkinlainen laajempi käsite, kokonaisvaltaisempi käsite täytyisi saada erilaista varojan virtaa varten, joka auttaa kehityspolitiikassa. Ja nyt puhun suoraan teille, nyt suoraan teitä. Nyt on todellakin tarpeellista menestyksen takamiseksi tänä vuonna varmistaa se, että Euroopan unioni ja eri kansakunnat uudelleen sitoutuvat kohdan seitsemän tavoitteeseen, Mikäli näin ei tehdä tänä vuonna, kun arisa Abebassa, New Yorkissa ja muualla keskustellaan, ei päästä eteenpäin yksityisinvestoinnit ja verot en nyt niistä puhu, koska G77 kokouksessa, mikä en tätä huomioon, niin silloin ei pääse mihinkään. Nyt täytyy uudelleen sitoutua kohtaan seitsemän siihen, että enemmän saadaan kehitysapua ja yksityisiä investointeja, mutta tuen täytyy olla paremmin kohdennettua. Ja täytyy käyttää järkevämmällä tavalla. Jotenkin noistavia esimerkkejä on olemassa. Ajatellaanpa sitä, että yhdistynyt kuningaskunta konservatiivipääministerin alaisuudessa Margaret Thatcher varmaan kääntyisi haudassaan mutta David Cameron aikana nyt maa on päässyt lisännyt kehityspolitiikkaa 2,7 kertaisen saman aikaan, kun maassa on kuitenkin tiukkoja säästötoimia. Monet muutkin Euroopan maata ovat parantaneet kehitysapua, mutta ei niin paljon kuin herra Kämärän koska vaikka niiden taloustilanne on ollut parempi. Joten Kämärille sulka hattuun. Muidenkin Euroopan maiden pitäisi päästä samaan, ei tietenkään yhdessä päivässä, mutta pikkuhiljaa ylöspäin apua täytyy hilata. Turkki on toinen esimerkki. Turkki on OECD-maiden keskiarvoa paremmassa asemassa. Se on keskituloinen maa. Se antaa enemmän kehitysapua henkeä kohti kuin suuri osa Euroopan unionin kansakuntia. Miksikö? Samantyyppistä syystä kuin Cameron on ryhtynyt toimiin. Kumpikin maa näkee kehitys avun tavana osoittaa solidarisuutta köyhiä kohtaan. Mutta niin ikään sekä, eh, sekä Cameron että Erdogan näkevät kehitysavun välineenä harjoittaa kehitys ulkopolitiikkaa. Tämä hyödyntää myöskin yrityksiä pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutosta voidaan torjua, samalla voidaan estää laitonta maahanmuuttoa, joita ei haluta Samalla voidaan lopettaa sotia ja estää terrorismia. Kehitysapu on tässä kaikessa järkevä väline. Ilman rahaa tätäkään ei voida hoitaa, joten johtopäätöksen omasti toteaisin, että Euroopan unionin täytyy uudelleen sitoutua kohdan seitsemän tavoitteisiin ja tehdä tämä nopeasti, koska keskustelut tänä vuonna helpottuvat tästä. Lisäksi täytyy keskustella siitä, kuinka voidaan uuden aikaistaa kehitysapua ja käyttää sitä järkevämmällä tavalla hyväksi. Toinen väline kehityspolitiikassa ovat verot tai kotimaisten tulojen mobilisointi. Amerikkalaiset eivät halua käyttää sanaa vero, mutta Euroopassa me voimme puhua suoremmin. Kyse on verorahoista. Kehittyvien maiden pitäisi saada verotuloja. Mikäli verotulot saadaan lisääntymään kehittyvässä maailmassa vain yhdellä prosentilla, vain yhdellä prosentilla, eikä tarvitse edes nostaa veroja, vaan yksinkertaisesti vain verojen keräämistä pitää tehdä tehokkaampaa. Tämä kaksinkertaistaisi tämä olisi kaksinkertainen vaikutukseltaan suhteutettuna koko ulkomaiseen tai viralliseen kehitysapuun. Ja mitä tarkastetaan kokonaisvaltaista tilannetta, nyt pitäisi estää laittomat pääomavirrat. Valtavasti laitonta pääomaa virtaa pois kehittyvistä maista. Lisäksi täytyy estää liialliset tukiaiset. Indonesian presidentti toisena päivänä leikkasi Indonesian polttoainetulot. Ruotsalaiset, norjalaiset ja luksemburgilaiset kehitysapurahat yhteensä olivat samansuuruiset. Tämä, lisäsi, siis- tämä oli yksi prosentti PKT, PKTstä. Vain yhdellä päätöksellä presidentti Jukove onnistui lisäämään PKT yhdellä prosentilla lopettamalla polttoainetukia. samalla hän pystyi keräämään 13 miljardia euroa varoja koulutusta ja terveyspolitiikkaa varten. OECD oli näin kehottanut tekemään, mutta IMF, Maailmanpankki ja muutkin ovat pohtineet tai antaneet tällaista ohjeistusta. Joten meidän täytyy tarkastella verotuloja. Ne ovat tärkeä pääoman lähde kehityspolitiikassa. Lisäksi täytyy ymmärtää, että Tämä on kaikkein suurin varainlähde. Kaikki muut jäävät täällä tämän tulonlähteen varjoon. Ja kun tarkastellaan koulutusta koskevia lukuja, Euroopasta useinkin puhuvat ikään kuin suuren koulutuspolitiikan tukia kehitysmaissa ovat me. Vain yksi, vain muutama prosentti koulutuksen käytöstä rahoista tulee kansallisista rahansiirroista. Miltä 90 prosenttia on veronmaksajien taikka ihmisten itse maksama rahaa. Esimerkiksi brasilialaiset maksavat itse brasilialaisten koulutuksen, kiinalaiset maksavat itse kiinalaisten koulutuksen. Ja jopa Norsun rannikolla käytännössä kansat itse maksavat koulutuksensa. Nyt meidän täytyy ymmärtää, että verotulojen käyttö pitää saada parempaan kuntoon ja estää laittoon, laittamat varojen siirrot, täten saada enemmän varoja. Verotarkastajat ilman rajoja ovat kehittäneet erilaisia aloitteita, joilla voidaan auttaa kehittyviä maita paremmin hoitaa, hoitamaan veroasioitaan. Tuki, verot ja kolmas asia, yksityisinvestoinnit. Yksityisinvestoinnit ovat paljon suurempia kuin kehitysapu. Mikäli tarkastellaan maailmanlaajuisia lukuja, luvut ovat niin suuria, että niitä on vaikea edes käsittää, mutta maailmanlaajuiset investoinnit vuonna 2015 tulee todennäköisesti olemaan 20 triljoonaan Yhdysvaltain dollarin luokkaa. Tämä tarkoittaa 20 000 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kukaan tuskin pystyy ymmärtämään edes, miten suuresta summasta on kyse, mutta mikäli verrataan tätä 20 000 miljardia siihen 150 miljardiin kehitysapua, koko maailmassa, niin voi kyllä ymmärtää koko eron näissä luvuissa. Kehitysapua täytyy käyttää myöskin siihen, että suuret sijoitukset saadaan asianmukaisen kuntoon niin kauan kuin saadaan suuria investointeja uusiutuvan energian vihreään politiikkaan ja ilmastonmuutostalkoisiin ja pystytään auttamaan samalla kaikkiin köyhimpiä tässä maailmassa, niin sitä paremmin pystymme saamaan aikaan tuloksia. Ja pienet muutokset tässä politiikassa saattavat tuoda mukanaan suuria muutoksia. Nyt me kehitämme eri välineitä, työstämme niitä ja pohdimme erilaisia kehitysapujärjestelmiä, että voivat paremmin sopeutua ja miten paremmin onnistuvat yhdistämään yksityisiä ja julkisia varoja, poistetaan riskiä yksityistä sijoituksista ja kehotetaan maita luomaan sellainen investointiympäristö, jossa yritykset myöskin investoivat. Monet Afrikan maata ovat antaneet veroparatiiseja tai verohelpotuksia sijoittajille. Tämä ei ole kuitenkaan se, mitä yritykset tarvitsevat. Maailmanlaajuiset yritykset sanovat, että ne eivät tarvitse tätä, vaan pikemminkin ne tarvitsevat sitä, että oikeudellinen kehys investointia varten on vakaa. Niin, että ne tietävät, että mikäli Nurge on tänä vuonna presidentti, ja sitten investointi hyväksytään, ja sitten kun minä olikin ensi vuonna presidentti, niin minä en sitten välittömästi sitten peruta edellisen presidentin tekemiä päätöksiä ja konfliktien ratkaisumekanismi täytyy myöskin olla kunnossa. Ja pitkän aikavälin investointiympäristö ja oikeudellinen kehys täytyy olla, oikeudellinen varmuus täytyy myöskin investointia varten. Voimme auttaa kehittyviä maita saattamaan asiat kuntoon ja niin voimme käyttää kehitysapua sellaisella tavalla, että saadaan enemmän yksityisiä investointeja houkuteltua. Ja vielä lopuksi. Me olemme nyt kokeilleet aivan uutta ajattelutapaa tänä vuonna. Monille meistä tämä on ollut itsestään selvä asia jo pitkään, mutta emme oikeastaan pystyneet sitä toteuttamaan. Olen pyrkinyt yhdistämään ympäristö- ja kehityspolitiikan. Kaikki varmaan ymmärtävät, että tämä on tarpeellista, mutta käytännössä tämän toteuttaminen on ollut erittäin vaikeaa. Tässä maailmassa on ollut kaksi ajattelukuntaa. Toinen on edistänyt ympäristöpolitiikkaa ja toinen kehityspolitiikkaa, mutta nyt nämä kaksi täytyy saada kohtaamaan. Ja kehityspolitiikassa nämä kaksi täytyy integroida täysin nämä eivät voi ristiriidassa kesken, vaan täytyy yhdistää. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Niin ikään meidän täytyy pohtia tätä asiaa käytössä 10 miljardia vihreään ilmastorahastoon. Etiäkorjan varten on yksi hyvä asia, mutta kehityspolitiikassa täytyy kaiken kautta kaiken kaikkiaan tarkastella, kuinka ah, varat käytetään tehokkaasti sekä ympäristön kehityspolitiikan kannalta. Ei voida hoitaa pelkästään kehityspolitiikkaa sitten jälkikäteen, pistetään vähän ympäristöpolitiikkaa sinne sekaan, vaan alun pitäänkin näiden täytyy kulkea käsikädessä 40 miljardia, 150 miljardista virallista kehitysapua katsotaan ilmaston kannalta relevantiksi rahoitukseksi. Täysimittainen ajattelu tapojen yhdistäminen on tarpeellista kansallisessa tasolla, unionin tasolla ja ihan taatusti myöskin maailmallisella tasolla. Meidän täytyy varmistaa se, että aina kun käytetään rahaa, täytyy katsoa, kuinka se voidaan käyttää siten, että tämä edistää sekä ympäristöpoliittisia että kehityspoliittisia tavoitteita. Sillä voimme olla tehokkaita ja saada aikaan paljon parempia tuloksia, kun varoja käytetään. Ja sitten vielä lopuksi. Meillä on siis nämä kolme tärkeintä rahoituslähdettä. Kehitysapu, verotta sekä yksityisinvestoinnit. että Kaikkia näitä kolmea tarvitaan. Niitä täytyy käyttää paremmin hyväksi, mutta loppujen lopuksi kyse on kuitenkin poliittisesta tahdosta ja poliittisesta päätöksenteosta. Me voimme onnistua tänä vuonna sikäli mikäli merkittäviä, merkittävää poliittista tahtoa saadaan mobilisoitua Euroopan unionin tasolla. 60 prosenttia kaikki maailman kehitysavusta tulee Euroopan unionista, joten te olette erittäin tärkeässä asemassa. Ja täytyy myöskin varmistaa, että Kiina, Intia, Yhdysvallat ja muut tekijät tulevat toimijat tulevat myöskin mukaan ja myös köyhät maat itse. Nyt täytyy mobilisoida poliittista tahtoa. Mikä tämä onnistuu, me voimme saada aikaan tulosta. Kiitoksia kovasti tästä hyvin kat- kattavasta tilannekatsauksesta. Meillähän on myöskin valmisteilla eri, erityiskertomusten vero, veroasioista ja Pereira myöskin sitten valmistelee mietintöä kehitysyhteistyön rahoituksesta tässä YK on yleiskokouksen aattona. Minähän olin vuosia ollut ilmastopolitiikkaa selvittelemässä, ja nämä kaksi seikkaa ovat, kulkevat kyllä käsi kädessä, niin pyrimme patistamaan Euroopan komissiota tätä tämän ulottuvuuden huomioimaan myöskin. Morgandini on tulossa tänne vieraksi jonkin ajan kuluttua. Hän pyrkii sitten ilmastorahaston ja kehitysyhteistyön ja rahoituksen kolmiyhteyttä ylläpitämään. Edustaja Pedro Pereira saa ensin puheenvuoron. Hän on tässä asian esittelijänä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää vierestämme erittäin inspiroivasta esityksestä ja myönteisestä näkemyksestä kehitykseen. Olen täysin yhtä mieltä tästä perusajatuksesta, jonka mukaan Euroopan unionin pitäisi mahdollisimman pian vahvistaa uudelleen sitoumuksensa tähän 0,7 prosentin virallisen kehitysavun tasoon Tämä on aivan ehdottoman tähdellistä, koska en näe, millä tavalla Euroopan unionilla voisi olla johtava rooli koko tässä prosessissa, jos tätä ei toteuteta. Se pitäisi todella tehdä mahdollisimman pikaisesti. Haluaisin kuulla näkemyksenne globaalista sopimuksesta, jota voimme odottaa kehitysyhteistyön rahoituksesta näissä kansainvälisissä konferensseissa eri Addis tietystikin Euroopan unionihan on jo suuri tai suurin virallisen kehitysavun antaja. Mitä me voimme odottaa muilta globaaleilta kumppaneilta ja mitä, mitkä ovat esimerkiksi OECDn odotukset globaalista sopimuksesta ajatellen kehityksen rahoitusta vuoden 2015 jälkeen? Toinen kysymykseni liittyy sitten veroihin. Onko teillä mitään erityistä kommentteja tai ajatusta siitä, että käytettäisiin tällaista rahoitusveroa, jotta luottaisiin yhteys finanssitransaktioveron ja kehityksen välillä, kehitysavun välillä. Ja viimeinen kysymys liittyy sitten yksityisiin investointeihin. Mainitsitte kansainvälisen kaupan. Haluaisin kuulla, mikä on teidän näkemyksenne kansainvälisen kaupan ja kehitys, kehityskysymysten rahoituksen välillä. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on nyt mukana monissa tärkeissä neuvotteluissa kansainvälisen kaupan osalta. Vapaakauppa, sopimuksia siellä sun täällä. Millä tavalla voidaan käyttää tätä välinettä kehitys kysymysten tukemiseksi. Haluaisin kuulla näkemyksenä tästä. Ja lopuksi vielä yleisluontoinen kysymys virallisen kehitysavun valvonnasta. Nyt on puhuttu virallisen kehitysavun määrästä. Monet ihmiset kuitenkin ovat huolissaan siitä, että minne nämä varamme loppujen lopuksi päätyvät, menevätkö ne oikeaan kohteeseen ja oikeisiin tavoitteisiin. Millä tavalla voidaan parantaa virallisen kehitysavun rahoituksen käytön valvontaa. Nyt sitten äh, kysymys äh, vastaussession äh, ihan tähän pingistyyliin kysymys ja vastaus, jos sopii. Uh- Nää voin kyllä vastata, vastata välittömästikin, mutta ihan miten haluatte voin vasta ottaa pidemmänkin pätkän, ollaan nyt ihan rehellisiä. Jos ei unioni sitoudu 0,7 prosenttiin, niin se, se, siitä ei sitten juuri mitään iloa kenellekään ole. Eli sillähän ei, se ei ole poliittisesti varten otettava vaihtoehto ollenkaan. E, eikä tässä todellakaan kannata tervetä, tervetä aikaa, vaan tarttua toimeen heti muidenkin vauraiden kansakuntien on panostettava enemmän ja jatkuvasti värvättävä uusia toimijoita kehitysavun antajiksi, saada uusia kansakuntia ja uusia organisaatioita. <clears throat> Samalla lisätään sitä prosenttiosuutta esimerkiksi vaikkapa Brasilia ja, ja Kiina ovat vastaanottajapuolelta siirtymässä anta, anta, luovuttajapuolelle ainakin seuraavan kymmenen vuoden kuluttua lähimmän kymmenen vuoden kuluttua nähdään muutama maa enää, maaryhmä enää, Eurooppa, Yhdys, Yhdysvallat, Japani, kenties sitten luovuttajamaina ja sitten vastaanottaja vaatavat samoja. Sitten siellä sekä latinalaisen Amerikan maat että monet muut Aasian maat ovat sekä, sekä vastaanottajapuolella että antajapuolella. Jos ajatellaan vaikka Turkin teknologia vientiä, vientiä Saksaan eh, ja kuitenkin sitten pitäisi eh, saada sitten kehitysapu pyörimään Somalian suuntaan niillä heillä saattaa olla paljon paremmat kokemukset kehittymisestä, joka tekee koko toiminnasta paljon relevantimmin. Muitakin, muitakin esimerkkejä maailmanlaajuisesti on olemassa. Kilpailu sinänsä ei ole. Meksiko hyöty Yhdysvaltain avusta, mutta pystyy silti erittäin hyvin itse auttamaan vaikkapa Guatemalaa tai Haitia. Eli tämä on tämä, tätä, tämä uusi maailmanjärjestys Eli täytyy oh- odottaa siellä myöskin sitten äh, uusien maiden tulemaan, esimerkiksi yhdistyneet, Arabi, yhdistyneet Arabian emirikunnat oli suurin äh, äh, uusi kehitysavun antaja viime vuonna että tämä on asia, joka loppujen lopuksi sitten päätetään korkeammalla poliittisella tasolla kuin tämä kehitysyhteistyön oma yhteisö on. Ja ajatellaan tämä lanseerattiin alun perin kehitysapua elvyttävänä seikkana ja sen, mutta sitten monissa maissa valtiovarainministeriöt ottivat sen sitten mukaan normaaliin tähän verotus- ja tulojen menoarvio käytäntöönsä näyttelee merkittävää osaa, osaa tietenkin tässä rahoituskuviossa, mutta jos parlamentaarikkona pidätte sitä hyödyllisenä, niin kannattaa toki sitä ajaa. Kauppahan on mitä hyödyllisintä kaupankäynnillä, mutta tärkein, tärkein te, kompastuskivi on kehitysmaille se, että ne pääse markkinoille ylipäätänsä markkinat jos pääsevät, jos pääsevätkin sinne, heillä ei ole siellä mitään kaupattavaa jos lähdetään vaikka minun kotimaastani eh, eh, Norjasta liikkeelle, meillähän on alle 0,5 eh, prosenttia tuontitavarasta Afrikka lähtöisiä. Ei siksi, etteikö sitä kauppaa olisi, mutta siksi, että koska tätä mitään arvokasta Afrikasta ei kerta kaikkiaan ole myytävänä. Okei, siellä on tietysti äh, raaka-ainetuotantoa jollakin sektorilla, mutta tuotanto, tuotantoteollisuus noin äh, maailmanlaajuisesti on lähes nolla tasoa. Siihen on saatava muutos äh, ja myönteinen kehitys on Kiinasta, Turkista ja muualtakin aasialaisista maista, jossa on siirretty, siirretty siirretty tuotantoa Afrikkaan, joka sieltä sitten varmaankin pikkuhiljaa elvyttää maan omaa omaa tuotantoa. E, e, Senegal esimerkiksi ja Ruanda ovat e, tässä sellaisia koekanineja, siitä voin puhua kyllä lisääkin tässä aikoinaan niin ministerivuosina niin Norjassa minulta useimmiten kysyttiin sitä, Erik, kun sinä tuolla Afrikassa ja muualla, muualla pyörit, Eh, sinä siellä köyhien parissa kun pyörit, mistä sä tiedät, että minun rahani menee oikeaan tarkoitukseen, jos annan sen sitten vaikka kirkon ulkomaanavun kautta tai verorahana. Minä halua, että tämä päätyy jonkun näiden korruptioherran taskuun. Näin me aina kysyttiin, ja ellei me todella pysty vastaamaan tähän rehellisesti ja tyhjentävästi ja huolet hälventävästi, tästä ei varmaankin tule Eh, jossain vaiheessa tätä. Tämä on tietenkin ku, vaatii kustannuksia ja muuta uhrauksia. Täytyy kuitenkin pyrkiä kehittämään tällaista vesitiiviitä korruption vastaisia järjestelmiä. Tietenkin me, meidän jatkossakin täytyy voida auttaa varsin korruption läpitunkemia maita, mutta tietenkin kitkeä sitä mahdollisimman pitkälle, koska muussa tapauksessa tämä ei ole millään muotoa kestävällä pohjalla korruptio onkin yksi suurimmista syistä, jota, joiden ansiosta ihmiset ovat jatkuvasti köyhinä. Novostier, kysymys, hän, hän oli ennen joulua hyväksymämme mietinnän esittelijänä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset herra Solhan esityksestänne. Varmaan esitykseni, vahva, esitykseni vahvasti heijastelee parlamentinkin näkemyksiänne. No, en mene kaikkia näitä asioita läpi, toitte monet näistä asioista jo esille, mutta tämä sitoumus tähän 0,7 on yksi tärkeimmistä asioista. Ja tämän parlamentti on tuonut vahvasti esille juuri tällä tavalla ja sitten nämä laittomat pääomavirrat ja korruptio. Te mainitsitte tämän asian. Tämä summa, joka tulee laittomista pääomavirroista kehitysmaista, tämähän on huomattavasti suurempi kuin virallinen kehitysavun määrä Tämä on asia, johon täytyy puuttua ja tästä täytyy keskustella myös komission jäsenen kanssa. Ja hän lupasikin mahdollista sitä, että komissio käsittelisi tätä. Kysyisin teiltä, voisitteko te hieman enemmän vielä työstää tätä, millä tavalla voitaisiin torjua tällaisia laittomia pääomavirtoja? Ja sitten lopuksi vielä lyhykäisesti siitä, että meillä pitäisi olla tällaiset mukaan ottavat elimet tässä, kun tässä omassa muistiossanne puhutte DAKin osalta tästä. Kysyisinkin teiltä, että tässä asiakirjassanne sanotte, että me pohdimme edelleen, millä tavalla voimme tukea, miten tuki voisi paremmin institutionaalisen järjestelmässämme heijastua. Puhutte koko, kokonaistukikonseptista, mutta voisitko hieman tätä enemmän selvittää? Toinen kysymys vielä tässä samasta. Miten nämä maat, jotka saavuttavat kasvua ja myös lisäävät omaa kehitysavun antoansa, mainitsit Turkin tässä, mutta toisaalta sitten nämä maat menevät takaperin institutionaalisessa kehityksessänsä. Millä tavalla tätä voidaan mitata ja millä tavalla voidaan lähestyä tätä kysymystä? Tässä oli kaikki minulta. <clears throat> On, on the first one, I mean, there is absolute... Ensimmäisen kysymyksen totesin, että ei ole epäilystäkään siitä, että valtavia pääomavirtoja virtoja on maailmassa. Jotkut niistä ovat, suuri osa niistä on laittomia, suorastaan absurdeja. Meidän täytyy puuttua tähän. Erämme maailmassa, jossa vaaditaan avoimuutta kaikilla muilla sektorilla kyllä. Veronmaksajat ja äänestäjät sanovat, että he haluavat tietää kaiken yksityiselämästämme ja media pyrkii saamaan kaikkea mahdollista tietoa irti politi- rikkojen elämästä. aikaan kuitenkin sallimme sen, että maailman taloissa on edelleenkin veroparatiiseja. Tarkoituksena on piilottaa rahaa. Raha ei välttämättä ole laitonta tai varastettu, mutta tarkoituksena on kuitenkin piilottaa rahat, niin että kukaan ei tiedä, kuka rahat omistaa. Tästä kammottava esimerkki. Minun maassani Norjassa meillä oli kaikkein suurin rauhan ajan laiva onnettomuus 90-luvulla laiva, joka oli menossa Oslosta Kööpenhaminaan, syttyi palamaan ja miltei 200 ihmistä kuoli. Sodan jälkeen aidan jälkeen tällaisia onnettomuuksia ei ollut enää ollut. Siitä huolimatta 20 vuotta myöhemminkin emme edelleenkään tiedä, kuka tuon laivan omisti. Omistajuus oli kätketty. Kysely pitkästä ketjusta ja kyberavaruudessa jossakin on totuus siitä, kuka laivan omisti myytti. Mikäli laivan omistaja tiedettäisiin, hän joutuisi vankilaan, mutta kukaan ei tiedä, kuka laivan onnistu, omisti. Kuinka me voimme harjoittaa vastuuntuntoista kapitalismia, mikäli tämän tyyppisiä vehkelyjä sallitaan? Ja kehittyvien kannalta, maiden kannalta hyvin paljon resursseja menee hukkaan tällaisten kysymysten vuoksi. Yhdysvaltain kuningaskunnan valtionvarainministeri Osborne totesi, että Starbucks, Google ja Microsoft eivät maksa veroja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mikäli maksavat veroja sitten puolessa tai Ecuadorissa, mutta eivät yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin, niin vastaus on selvä, miksi näin on. OECD on ryhtynyt erilaisiin toimiin tällaisten ilmiöiden vastustamiseksi. Base Erosion and Profit Shifting hanke pyrkii varmistamaan sen, että verot, jotka maksetaan, että arvonlisäverotkin maksetaan niin, että pari voi siirtää maasta toiseen ja yritykset eivät voi tällä tavalla piilottaa verotuloja tai välttää veron maksamiselta. Automaattinen tietojenvaihto verotuksesta on asioita työstetään. Mikä onko se Ranskan ja Saksan välisestä toiminnasta esimerkiksi, silloin verotulosta saa helposti tietoa, mutta Joillakin mailla ei kertaakaan ole sellaisia instituutioita, että tiedonvaihto olisi mahdollista. Esimerkiksi Ranskan ja Portugalin välinen tiedonvaihto tökkii jo kehittyissäkin maissa ja kehittyneissäkin kehittyvissäkin maissa täytyy verotietojen vaihtoa parantaa. Toiseen kysymykseen on vaikeampi vastata, se on poliittisempi. Minun näkemykseni on seuraava. Suuret kehityspolitiikan menestystarinat viime vuosikymmeneltä eivät ole onnistuneet totalitaisessa järjestelmissä, kuten Pohjois-Koreassa, mutta monet niistä on ollut sellaisia, että siellä on totaalinen järjestelmä, kuten esimerkiksi Kiinassa, mutta toisaalta, kun tarkastaa Afrikan kehittyneitäkin maata, siellä ei ole mitään täydellistä demokratiaa sielläkään, mutta loistavia menestystarjonta on saatu aikaan kehityspolitiikassa. Älkää nyt siteratko minua, mutta nähdäkseni on täysin selvää, että Kokamis aivan selvästikin pyrkitämme oppositiota vastaan eri puolilla maailmaa. Ainakin joitakin tällaisia tapauksia on. Kuinka sitten arvioida maita? Vain harvat lapset kuolevat tauteihin verrattuna aiempaan. Tämä on osoittaa, että terveyspolitiikassa on edistytty. Ja sitten voidaan tarkastaa myöskin koulutusta ja monia muita ihmisen kehityksen osa-alueita. Mutta samanaikaisesti voidaan kuitenkin sortaa oppositioryhmiä. Nyt täytyy tarkastaa myöskin YK instrumentteja kaiken kaikkiaan. Kaikki ihmisoikeusyleissopimukset tässä maailmassa pitää sisällään asiat, sosiaaliset, taloudelliset ja oikeudet, poliittiset oikeudet ja kaikki muutkin oikeudet. Euroopassa ei pidä katsoa, että jotkut olisivat tärkeämpiä oikeuksia kuin jotkut toiset. Kyse on arvojen hierarkiasta demokratian kuuluu myöskin, ihmisoikeuksia myöskin, myöskin kuuluu se, että voi perustaa oppositiopuoleen aivan yhtä lailla kuin se, että on oikeus terveydenhuoltoon. Jokaikista tapausta täytyy arvioida erikseen, olipa sitten kyse Turkista, Etiopiasta tai Singaporesta. Singapore on kenties maailman rikkain maa. Se on toiminut erinomaisesti kaikkien parametrien varossa ja 50-luvulta lähtien maan kehitystä on mitattu. Thanks, we have Kiitoksia Eli Stein, joka oli myöskin esittelijä näissä veroasioissa. Kiitoksia Linda. Ja mm, kiitokset herra Solhaimen hänen hyvinkin hyödyllisestä alustuksestaan ja esityksestään. Teitte erittäin selväksi sen, miten tärkeää on vahvistaa verojärjestelmää kehitysmaissa tietenkin Tiedämme, että OECD eh, eh, huomasi, että, eh, että, että verotuksen kehittämiseen käytettävä dollari voi, voidaan saada takaisin 1650-kertaisena mm, ajatellen verokertymää. Mikä sitten teidän mielestä, mistä, mistä tällä hetkellä kiikastaa tämän kansainvälisen verojärjestelmän täytäntöönpanossa? Ja toisekseen, olet, katsotteko tätä, tämä äh, maakohtainen raportointijärjestelmä, joka on jo pankkimaailmassa hyväksytty, pitäisi saattaa pakolliseksi myöskin kaikkien muiden kansainvälisten yritysten toiminnassa? Voisi olla hyvinkin tehokas keino taistella verokiertoa ja vero välttelyä vastaan. Ensinnäkin pitää taistella tätä veron eh, välttelyä vastaan käytävä paljon tehokkaampaa taistelua kuin tähän asti, kuten olette todenneet. Automaattinen tiedon, tiedonvaihto veroviranomaisten kesken voisi tätä edesauttaa. Mutta tämän prosessin mittaan, eh, miten, miten me voidaan sitten mahdollista varmistaa kehitysmaiden täysimittaisen mukanaolon tässä, koska heillähän ei välttämättä ole tämmöistä instituutioita eikä välineitä tämän tiedon keräämiseksi ja edelleen toimittamiseksi, mutta millä tavalla voisimme sitten juuri tällaista, tällä saralla heitä parhaiten auttaa mielestänne? Kiitos. <clears throat> Kiitos. Tämä viimeinen kysymys on aivan keskeinen. Jotkut niistä välineistä, jotka olemme hyväksyneet esimerkiksi Maailmanpankin järjestelmässä uudelleen kerätään ne pääomat, joita on varastettu kehitysmailta. Tämä on tehokampaa eurooppalaisten ja kehittyneiden valtioiden välillä, jos ruotsalaiset veroviranomaiset pyytävät tietoa Sveitsin veroviranomaisilta jostakin asiasta. Heillä on hyvää ammattimaista byrokratiaa, jonka kautta voidaan saada täysin ammattimaisesti nämä tiedot. Jos tämä tehdään jonkun kehittyvän maan viranomaisten kanssa, niin heillä on kenties aika rajallinen koulutuskin ja näin ollen koko toiminta on paljon hankalampaa. Meidän täytyy auttaa kehittyviä maita rakentamaan kapasiteettiansa viranomaisten keskuudessa. Ajattelen esimerkiksi verot, kysymyksiä veron kantoa. Tässä on paljon aloitteita. Australia on ottanut kaivostoiminnan tähän, Norja öljytoiminnan kehitysaloitteisiin niin, että voitaisiin näillä aloilla antaa apua. Mutta kun tämä on aivan tähdellistä, kuten sanoitte, nämä kaikista parhaimpia taloudellisia investointeja, joita voidaan tehdä. Tällä saadaan paljon enemmän aikaiseksi uutta rahaa. En tiedä, onko nyt tässä maakohtaisessa raportoinnissa DAKin näkemystä minun näkemykseni mukaisesti. Tämä on ehdottoman välttämätöntä. Tämä on hyvin hyödyllistä. Ei tässä pidä mennä mihinkään liikabyrokratiaan, mutta täytyy tietää, mitä joku yritys maksaa veroja tietyssä valtiossa. Ei riitä, että yritys on mukana liiketoiminnassa Afrikassa. Täytyy tietää, mitä se tekee Tansaniassa tai Nigeriassa tai muualla. Ei ole mitään syytä äh, avoimuuden puutteelle, kun sitä ei muillakaan sektoreilla hyväksytä. Tämä on tärkeää tietoa, eikä sitä saa piilotella. Okay, um... Eh, no niin, edustaja Deva, eh, seuraavaksi paitsi varapuheenjohtaja myöskin tämän sektorin esitteli. Kiitoksia. Kiitoksia erittäin ystävällisistä sanoistanne ja tuesta Sri Lankalle. Tiedän, kuinka ankarasti te olette tehnyt töitä viimeiset 20 vuotta tuodaksenne rauhan Sri Lankaan ja kuinka paljon te olette ponnistelleet tämän puolesta teidän maineenne on kiirinyt teidän edellenne myöskin niiden korviin, jotka eivät halunneet rauhaa vain sotaa. Te myöskin kävelitte kotoanne suoraan juhlasalin hakemaan Nobelin rauhanpalkintoa tämän pienen maan tilanteen kuntoon saattamisesta. Olisin esittää teille kysymyksen. laittamata toimetta kehittämissä maissa. Olen tehnyt parlamentissa mietinnön ja ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti mietti yksimielisesti hyväksyi mietin, liittyy omaisuusoikeuksiin. Olen käyttänyt esimerkkiä. Mä liittyy tilanteeseen, joka tapahtui oikeasti. Antakaa minulle palamaata, antakaa minulle kaikki maailman pakolaiset. Me lupan teille, että saan aikaan maailman rikkaamman maan 50 vuodessa. Näin tapahtui yhdistö, Yhdysvalloissa. Kuinka se kehittyi. Ei heillä ollut mitään kehitysapua, mutta heillä oli omaisuusoikeudet kunnossa. Täten luotiin portaata, tikapuutioita pitkin ihmiset pääsivät vaurauteen. Miljoonat ja miljoonat ihmiset tekivät työtä, tekevät työtä kehitysmaissa, Viraston ulkopuolella hökkeleissä ihmiset asuvat. Heillä ei ole mitään omia, oikeutta omistaa omaa hökkeleensä. Oma 17 miljoonaa ihmistä asuu maapallon rikkaimmalla alueella, mutta heillä ei ole mitään oikeuksia. Heillä ei, heidän omaisuudella mitään arvoa. Mutta sitten naapurilla, jo, naapurin omaisuudella on valtava arvo. Samanaikaisesti samassa on teitä ja tehtaita, mutta hyvin paljon on tällaista toimintaa virallisen sektorin ulkopuolella. Ne ihmiset omaisuuden mitään arvoa. Mikäli myyvät omaisuutensa, myyvät sen ystävälleen, ja mitä kirjanpitoa ei ole, eikä mitään veroja makseta. Ne ovat täysin virallisen talouden ulkopuolella, nämä ihmiset. Mikä nämä kaikki laskettaisiin yhteen nämä ilmiöt? Olisi kyse yhdestä kymmenestä triljoonasta dollarista vaurautta, joka vain on käyttämättä virallisen talon ulkopuolella. Eikö voitaisi tarkastaa tätäkin kysymystä? Yeah, <clears throat> this has been also... Tämäkin on ollut tällainen maailmanlaajuinen äh, kansanliike äh, perulaisen kansantaloustieteilijän Soton lanseeraama ajatus yleisesti ottaen, äh, että voisimme nämä omaisuuden omistusoikeuksien tunnustaminen helpottaa paitsi lainan saantia, myöskin pienyritysten perustamista ja toisaalta sitten myöskin vaikeuttaa valtioiden, valtioiden ja muuten rikkaiden mahdollisuuksia vain potkia heidät mailtaan jonnekin muualle. Tämä on hyvin olennainen asia, tämä maanomistuskysymys jossain vaiheessa esimerkiksi maanomistajan etujen sitä vaatiessa vuosisatoja sukupolvia samalla sijoillaan asuneet voidaan noin vaan maattomina potkia pois monissa maissa edelleenkin. Joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että esimerkiksi Kiinassa on, on hyvät, hyvät järjestelmät käytössä ihmisten joutuessa muuttamaan ja silloin meillä me voidaan maksaa asianmukaisia korvauksia esimerkiksi Pekingistä on jouduttu siirtämään miljoona ihmistä eri hankkeiden tieltä ja, ja heille sitten kuitenkin on maksettu asianmukaiset korvaukset. Ihmiset Äh, tämä on ehkä liottelua, mutta jos on huomattu, että ihmiset iloisesti luopuvat maistaan vain saadakseen tämän äh, siitä maksettavan avokätisen korvauksen, niin sitä kautta edetäkseen. Äh, sitten seuraava kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia OECDn kehitysapukomitean edustaja. Tässä on muutamia suuria huolenaiheita. Minun mielestäni nyt ei aivan nykytilannetta oikein tulkita. 20 vuotta sitten köyhät asuivat lähestulkoon kokonaan vain kehitysmaissa. Tänä päivänä suurin osa köyhistä asuu nousevissa talouksissa. 20 vuotta sitten he olivat äh, Ugadukun tai Kinshasan kaupungin äh, sisääntuloväylillä. Ja he olivat harmaassa taloudessa mukana. Tänä päivänä he ovat edelleen siellä, mutta nyt näissä nousevissa talouksissa järjestetään valtaisesti erilaisia tapahtumia ja he ovat siellä vierailijoita. Mikä voi olla nyt OECD-maiden ja Euroopan unionin maiden viesti Addis Abeban konferenssissa kehitysrahoituksen osalta? Aiotaanko todella torjua köyhyyttä, torjua sitä köyhyyttä, kehitysmaissa, vaikka myös näissä nousevissa talousmahdeissa? Nousevissa talousmaissa voidaan sanoa, että niissä on riittävästi resursseja, jotta voidaan vastata köyhyyden haasteeseen, mutta me tiedämme, että nämä, tämä vauraus ei ole asianmukaisesti jaettua. Tässä voidaan tehdä makrotaloudellinen tulkinta tästä, mutta uskon, että jos tässä enemmän syvennytään näihin asioihin, ja vielä vahvemmin painotetaan näitä köyhyys, köyhyyden alueita. Kenties nyt tässä kehitys teemavuonna saatetaan menettää hyvä mahdollisuus, jos ei toimita oikein. Tämä 150 miljardia kehitysavusta, joka on varattu köyhyyden torjuntaa, Saattaa olla, että tämä hajoaa vaan ympäri maailman. Vähän sinne, vähän tuonne. Ja loppujen lopuksi sitten huomataankin, että kun tulee jonkunlainen kriisi, niin kuin vaikka Ebola-kriisi, niin mitä sitten? Mitä tapahtuu? virushan on tartuttava, mutta ei se tartuta näitä ihmisiä sen takia, että se on tartuttava, vaan sen takia, että tämän kyseisen maan terveysjärjestelmä on aivan romahtanut. Jos on tällainen systeeminen kriisi, ajatellaan näitä kansalaissotia ja muita, joita tuolla alueella oli 60-70-luvulla, niin tässä oli valtaisa virhe Washingtonin konsensuksessa. Jälleen erehdyttiin. Sen sijaan, että olisi kriisin systeemiseen luonteeseen puututtu, tehtiin vain pinnallisia toimia. Tässä on tehty liian vähän, liian myöhään aivan kuin finanssikriisin osaltakin. Jos todella halutaan, että tämä vuosi on hyödyllinen teemavuosi, niin tässä täytyy lähteä oikeastaan hyökkäyskannalle. Ja minä ehdottaisin EOCDlle, OECDlle, nyt te olette siellä riittävän voimakkaita, jotta voisitte vaikuttaa jonkun maan sisäisiin asioihin, koulutukseen, verotukseen, kaikilla muillakin aloilla. Tämä on hyvä asia. Tämä täytyy tapahtua kaikkien osalta, ei mitään syrjintää. Meidän täytyy olla mielestäni vastuullisia ja selektiivisiä, ei pelkästään valtiotasolla, vaan täytyy miettiä, millä tavalla voidaan poistaa suurilta osin köyhyys näistä nousevista talousmaista. Kehitysavunhan, kehitysavullahan ei pitäisi enää näitä maita auttaa. Tämä on oletusarvo. Mitä nyt sanotaan Addis Abebassa tästä köyhyydestä ja sen vastuukysymyksistä? Tässä täytyy luoda aivan uudenlainen keskustelun linja ja täytyy olla hyvin selvillä siitä, että 10-20 vuoden päästä järjestetään uusi huippukokous. No, puhutaan epäonnistuneista kestävän kehityksen tavoitteista, jotka mahdollisesti epäonnistuvat, ei nyt tiedä, mutta tässähän jos saadaan koko ajan vain samoja tuloksia aikaiseksi, niin kyllä meidän täytyy itse alla oleviin syihin puuttua. Uh, <clears throat> I couldn't agree more uh, than with your intervention. Olen tismalleen samaa mieltä teidän kanssanne. Usein puhutaan Washingtonin konsensuksesta, mutta samalla unohdetaan, kuinka valtavia katastrofi kylmä sota oli, ei pelkästään Euroopalle. Euroopalle se oli menestys sikäli, että Itä-Euroopassa oli erittäin vaikeaa ja laukauksia ammuttiin. Mutta länsimaille kauttaan tämä oli katastrofi. Ensinnäkin ei ollut yhtä diktaattoria maailmassa, joka olisi ollut niin julma, etteikö hän olisi saanut tukea joko neuvostoilta tai länneltä. Kaikki, kaikkien diktaattoreita tuettiin huomenta siitä, minkälaisia he olivat huolimatta siitä, että olet täysiä paskiaisia, mutta aina joku näitä paskiaisia tuki. Sitten kylmä sota niin ikään loi negatiivisia kielteisiä ideologioita. Lännessä ylen palttinen markkinaliberalisointi. Siellä tehtiin ylilyöntejä liberalismista. Tämä ei toiminut kehitysmaiden kannalta. Lisäksi uskottiin, että idässä että valtio pystyy tekemään kaiken ja kumpikin ideologia oli katastrofaalinen tuloksiltaan. Merkittävin syy, miksi kylmän sodan jälkeen on onnistuttu paremmin, on yksinkertaisesti se, että miltei kaikki, miltei kaikki maapallon hallitukset tukevat niin sanottua pragmatismia, pragmaattisia valintoja sekä markkinataloudessa tai valtion taloudessa tai niiden yhdistelmätaloudessa. Mutta joka tapauksessa markkinoita pyritään käyttämään hyväksi. Tämä on paljon parempi tulokseltaan kuin joko valtiojohtainen ideologia tai ylilyönteihin syynnistynyt markkinaliberalismi tai Washingtonin konsensus. Ovatko maailman köyhät sitten kehittyvissä maissa tai nousevan talouden maissa? Tämä on tilanne, jossa kehittyvissä maissa tai kehittyvän talouden maissa Kiinassa on nopeasti saatu aikaan edistystä. Äärimmäisen köyhätkin ovat ottaneet kurantumpeen kuilua Kiinassa suhteessa muihin. Ja muillakin pyritty poistamaan äärimmäistä köyhyyttä. Kehittyvän talouden maissa tai kehittyvissä talousmaissa on päästy paljon pidemmälle kuin kehittyvissä kehitysmaissa. Toistaiseksi köyhyyttä on voitu nopeasti vähentää, mutta mutta tämä on talouskasvun sivutuotetta ollut. Deng Xiaoping sanoi Kiinassa, että jonkun täytyy ensin olla rikassa. Jo saa 10 prosentin kasvua maassa on tapahtunut tähän päivän saakka. Tällä ei kuitenkaan ole vielä päästy pois köyhyydestä, mutta äärimmäistä köyhyyttä on voitu vähentää merkittävästi. Miksi nykytilanne on sitten niin erilainen kuin ennen? Olemme sanoneet, että haluamme poistaa absoluuttisen köyhyyden maailmasta vuoteen 2030 mennessä. Mikäli tähän haluamme päästä, eri tätä talouskasvua syntyy. Talouskasvu ei edes Kiinan kasvun tasolla pysty poistamaan absoluuttista köyhyyttä Afrikasta vuoteen 2030 mennessä. Kasvun lisäksi tarvitaan muitakin elementtejä. Esimerkiksi täytyy kohdentaa toimet kaikkein köyhimpiin. Mitä politiikkaa voidaan käyttää hyväksi, jotta äärimmäisen köyhät, pääsevät pois kurjuudesta? Kasvua tarvitaan kyllä, mutta kasvu ei riitä. Nyt täytyy kohdentaa toimia. Lisäksi voidaan pohtia sitä, kuinka voidaan kaikkien köyhimmille toimittaa käteistä. Tämä on erittäin hyödyllistä toimintaa ollut Latinassa, Amerikassa. Voitaisiinko tätä harjoittaa myöskin Afrikassa? Entä sitten mikroluotot tai sitten eläkejärjestelmät, joita käytetään Intiassa ja Turkikoriaa, Kiinassa ja Indonesiassa? Kuinka tämän avulla voidaan auttaa kaikkien köyhimpiä pois kurjuudesta? köyhdyttämiseksi tarvitaan lisätoimia. Maaseudulla on enemmän köyhiä kuin kaupungeissa ja naiset ovat köyhempiä kuin miehet ja usein kyse on alkuperäiskansoista, vammaisista tai ihmisistä, jotka ovat poliittisen vallan ulkopuolella. Nyt tarvitaan kohdetompaa politiikkaa heidän auttamisekseen. Tämä on tärkeä keskustelu, jota nyt tarvitaan OECDssä, YKssa, maailmanpankissa ja muuallakin täytyy pohtia sitä, kuinka voidaan todenteolla kohdistaa toimet kaikkein köyhimpiin. Suurin osa maailmasta on nyt päässyt pois köyhy- köyhyydestä, mutta kaikkein köyhimpiä täytyy vielä auttaa. Muchas gracias, señora Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Solheim. Oma puheenvuoroni on hieman teknisempi, ajatellen näitä uusia hyväksyttäviä välineitä. Ensinnäkin arvostamme kovasti sitä, että on luotu tällainen uusi järjestelmä, jolla näitä pehmeitä luottoja lasketaan. On joitakin seikkoja, jotka ovat hyviä, toisia, joista emme niin kovasti pidä. Aloitan näistä myönteisistä. Meistä on oikein hyvä, että on päätetty jatkaa apuvirtojen valvontaa nettoarvoisina ja että on korostettu myös velkojen kestävyyttä siinä vaiheessa, kun raportoidaan näistä kehitysluotoista. Joissakin asioissa olisi voitu mennä pitemmälle ajatellen esimerkiksi näitä pehmeitä luottoja niiden korkotasoja. Ja tässä on nyt jätetty taakse tämä 10 prosentin raja. Mutta FMIin taso, korkotaso on aika ongelmallinen, koska se liitetään dollarin vaihtokurssiin. Tässä pitäisi olla sellainen viitearvo, joka heijastelee myös vastaanottajalle tulevia kustannuksia luoton vastaanottamisesta. Sitten tässä on vielä luotu tällainen minimi taso, joka liittyy maan tulotasoon. Tämä saattaa hieman varantaa näitä alemman tulotason maita jotka tarvitsevat edelleen merkittävää rahoitusta. Ja sitten nämä negatiiviset asiat. Meidän mielestämme ei ole hyvä, että on otettu tällainen eh, lisäriski, sopeutus, eh, koska tämä on varsin epämääräinen, se ei ole horisontaalinen. Siinä ei oteta huomioon luoton vastaanottajan riskiä. Tämä aiheuttaa myös ongelmia, kun lasketaan velkatason määrää, ja tämä saattaa johtaa myös kaksois laskentaan. Tämä, tämän lisäksi on tärkeää korostaa sitä, että jos liikaa keskitytään kehitysapua pelkästään luottoihin, tämä voi olla kielteistä. Olemme sitä paitsi nähneet, että kriisin alusta lähtien pehmeiden luottojen määrä, määrä on ö, moninkertaistunut apumuotona koska tämä on tällainen, kuitenkin tällaista takaisin maksettavaa kehitysapua, eikä meidän avunantajien pitäisi pelkästään toimia niin, että täytämme sitoumuksia kehitysluottojen kautta. Nämä olivat kommentteja, niin haluaisin tietää, mitä olette mieltä näistä ja haluaisin tietää, tuetteko te sitä, että 86 prosenttia avusta tulisi todellisen rahatuen kautta, eikä pelkästään toimittaisi kehitysluottojen kautta. Kiitos. You <clears throat> bring up... Ot, otitte esille äh, aika montakin aiheellista kritiikin aihetta äh, ajatellaan tätä vaikkapa joulukuisia äh, ratkaisuja. Kaikkihan ovat poliittisia kompromisseja silloin, kun ihmiset kohtaavat ja pyrkivät saattamaan näkemyksiään lähelle toisiaan. Se koskaan ole täydellistä. Täydellinen menestys varmaan historiassa ei juurikaan ole tehty täysin onnistuneita kompromisseja. Mutta tilanne on kuitenkin nyt jo paljon parempi kuin ennen sitä kompromissia. Esimerkiksi ennen kuin e, ennen jos annettiin näitä halpakorkoisia halpa, halpa tai hyvinkin kalli- tai lähes ilmaisia lainoja, kunhan se oli sovitussa puitteissa, tulos oli, tulos oli ihan sama ei, se ollut tasapuolista, jos, jos lainan määrä nyt oli ihan, ihan sama siitä riippumatta, mitkä sen ehdot olivat. Eli jos lainan antoi Brasilille, Turkille, Kiinalle tai Tansanille, Mosambikille tai, tai Malaville, korko, eli siinä oli tämä lainan määrä, voit saattavat olla samanarvoisia nyt on tietysti tilanne hiukan e- e- erilainen tämän kokouksen jäljiltä, ettei tämä lainataakka suotta kasva. Tietysti tällaiset avustukset ovat paljon parempia kuin lainat. Ne ovatkin paljon parempi kehitysapun työkalu kuin lainat konsanaan ovat, mutta pitää myöskin tunnistaa, tunnustaa ja myöntää se, että lainalla on oma roolinsa Eh, kaiken kaikkiaan lainat ovat parempi, parempi eh, väline tuolla eh, keskitulotason maissa saadaan sitten esimerkiksi infrastruktuuria, maanteitä, sähkövesivoimaloita ja ylipäätänsä maatalouden kehittämistä. Silloin sieltä saadaan parempi hyöty näistä Äh, tämä muut sitten äh, suorat avustukset ehkä sopivat pehmeän mielessä tulee paremmin. Niin kuin sanottu, tämä ei, kompromissi ei ollut millään muotoa täydellinen, mutta erittäin merkittävä pitkä askel oikeaan suuntaan. Ja kaikin tavoin äh, so, soveliaampi tarkoitukseen siksi, että aika ö, maltillisesti onkin arvosteltu sitten näin jälkikäteen, vaikka etukäteen oltiinkin hyvin äräköitä monilla tahoilla sitä kommentoimaan. Mutta sano, kuten jotta et, ole tässä asiassa sisällä, sisällä Euroopan unionin instituutiot, Ranska ja Saksa, siihen vielä Japani kolmantena, ää, suurimpia lainanantajia. Japanin lainat ovat paljon pehvempiä, kevyempiä kuin Euroopan unionin esimerkiksi se Euroopan unionin, Saksan ja Ranskan lainat ovat sitten tässä niputettuna Yhdysvallat, Belgia, Sveitsi, jotka, Ruotsi, jotka haluaisivat huomattavasti tiukempia lainaehtoja. Meillä on tässä muuten investointipankin edustus iltapäivällä läsnä muistaakseni johonkin aikaan tuossa heti alkuun tulee selittämään myös sitten investointipankin lainoja kehitysmaille ja lainaehtoja. Ja Heidi Hautala, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että on hienoa ja innoittavaa nähdä teidät OECDn kehitysapukomitean puheenjohtajana. Te pystytte merkittävällä tavalla muuttamaan meidän kehityspoliittista konseptiamme teidän kolme aluetta ovat hyödyllisiä kehitysapu, investoinnit ja verotulot. Hiljattain Taakka on tehnyt päätöksen liittyvät viralliseen kehitysapuun. Minulla olisi kaksi kysymystä. Eikö teidän komiteanne asettaa myöskin prosenttiluvun ulkomaista virallista kehitysapua varten, kun on kyse kaikkein vähiten kehittyneet maat? Ja miksi näin, kun otetaan huomioon, että virallinen kehitysapu on erity, erityisen hyödyllistä alikehittyneitä varten tai vähiten kehittyneitä maita varten, maita varten. Nyt on olemassa uusi väline, TOST-väline. Meidän täytyy muut, tottua tähän lyhenteeseen. Tämä ei ole virallisen kehitysavun korvaava käsite, vaan sen lisä tai lisä siihen. Onko tämä sitten maille jokin tekosyy vähentää virallista kehitysapua? Sitten verotuksesta. Voin kiittää teitä kaikista henkilökohtaisista sitoumuksestanne, kun te pyritte verotuksen oikeudenmukaisuuteen. Ja he jo aluksi te hieman kerroit, tämän verotarkastelman rajoja järjestön toimia. Kiitoksia, että puhutte verotuksen avoimuudesta myöskin. tämän asia, jonka suhteen meidän valikuntamme tekee hyvinkin paljon tekemään työtä, ja yksityisestä investoinneista. Nyt on esitetty uusia lupaavia ajatuksia. Voitteko kertakin vaikutusarvioinneista ja voitteko kertoa jotakin pyramidin kannasta, alapäästä, siitä, että että kaikkein köyhimmistä köyhät tekevät liiketoimintaa, harta liiketoimintaa keskenään. Ja sitten yksityisinvestoinnit vielä. Te mainitsitte, että tarvitaan oikeudelliset kehykset investointia varten. Te mainitsitte sijoittajan suojan esimerkiksi. Miten te näette reilun sopimuksen investointisäännöistä? että minkälaisena pitäisi oikeudenmukaisia sääntöjä. Jotkut, jotkut ovat tästä että Tämä on ajankohtana asia myöskin koko parlamentin ja valikuntamme kannalta. TTIP-neuvottelut eivät varsinaisesti ota huomioon tulevan sopimuksen vaikutuksia kehittyvien maiden kannalta, mikä sopimus koskaan syntyy. Miten te näette tämän keskustelun oikeudesta kehyksestä sijoituksia varten? Ihan selvästikin on e- erilaisia vaikeuksia näiden oikeudellisen puitteiston laatimisessa tietyillä yrityksillä on aika paljon neuvotteluvoimaa näissä kauppasopimuksia. Ja sitten kun pikkuhiljaa todetaan, että joku maa haluaa sitten uudelleen neuvotella näitä sopimuksia, niin sehän on ihan vaan kohtuullista. Näinhän on täällä Euroopassakin ollut asianlaita aikoina. Eli siitä ei voi mitään marista mutta ongelmana on se, että monissa heikoimmin kehittyneissä maissa ei ole minkäännäköistä järjestelmää, minkäännäköistä riidanratkaisujärjestelmää, esimerkiksi mitään todellista suojaa eikä turvaa Eh, siinä tapauksessa poliitikot tulkitsevat sopimuksia järjestelyjä eri tavoin. <clears throat> Jossain vaiheessa eh, esimerkiksi näitä on juuri käytetty poliittisiin tarkoitusperiin tai jopa sitten omaa vaurauttaan kartoittaakseen. Tätäkin on tietenkin tapahtunut. Jos suuryritys investoi eh, ja on hankalaan paikkaan, näitä järjestelyjä ehdottomasti edellytetään se, että eri, eri asia, äh, kun esimerkiksi lyhytaikaista investoinnista on kysymys, vaikka äh, käydään vaan hakemassa raaka-aineet pois kuleksimasta äh, vastuuttomalla tavalla. Se on eri asia, mutta ne sitten, jotka haluavat pitkän aikavälin kestäviä investointeja, tarvitsevat myöskin näitä varmuusverkostoja keskustelu on ollut terveempää esimerkiksi, esimerkiksi yksityisellä sektorilla ei siellä aina olla näkemässä peikkoja ja julkisten, julkisten tahojen väliset neuvottelut yleisen käsityksen mukaan käydään paremmassa hengessä. Mutta me tarvitsemme kuitenkin vuoropuhelua molempien välillä. Esimerkiksi Kiinassa, Kiinassa sveitsiläisen pankin edustaja totesi, ettei mitään muuta mahdollista edetä ole kuin jatkuvaa, jatkuvaa vuoropuhelua ylläpitää näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja, eli se on aivan olennaista investointien e, kiihdyttämisessä. Ja sitten e, e, usein nämä investoinnit ja sitten hyvän tekeväisyys sotketaan keskenään. Tietenkin tehokkaat investoinnit ovat aivan eri luokkaa luokassa kuin satunnaiset eh, hyvän tekeväisyyshankkeet. Eh, tuotto saattaa jäädä sitten normaalimarkkinoiden tasosta, mutta tietenkin jos yritetään parempaa palvelua, elintarviketuotantoa, huoltoa, terveydenhuoltoa, sen sellaista kehittää, eh, tuotto on tietenkin hitaampaa. Yleisesti ottaen vauraat eurooppalaiset antavat vähemmän kuin amerikkalaiset vastaavassa asemassa olevat. Maristaan, että, että verot ovat liian kor, tarpeeksi korkeita muutenkin, mutta vauraiden eurooppalaisten parista löytyy paljon paljon voimavaroja vielä ja käyttämätöntä investointi- ja lahjoituspotentiaalia verrattuna joihinkin amerikkalaisiin, jotka valtavasti kantavat ison korren kantavat maailman köyhyyden lyvetmisen kekoon. Ja Euroopastakin e, e, e, tarvitaan samanlaisia esimerkkejä. Tämä veruke veroista ei, ei, ei kestä, koska, koska näillä rikkaimmilla on joutilasta rahaa yli kolme miljardia, tai siis itse asiassa kolme biljoonaa ylimääränsä. Jos ajatellaan vaikka Norjaa, Norjan rahasto on maapallon vaurain rahasto, ainakaan kohtelee samaa maata. Tulkaa siellä meille patistamaan näihin investointeihin miksei sitä öljyrahastosta voitaisi todellakin heruttaa pieniä paloja edessä investointeihin, tulevaisuuden investointeihin. En puhuta laitosvaroista. Jos Norja vaikka lähtisi mm, yhdestä prosentista. Se on kuitenkin maailman vaurain rahasto, vaikka nytkin öljyn hinnat ovat laskussa, silti siihen olisi varaa. Niillä ei mitään muuta investointikohteita kuin tällaiset pitkäaikaiset, pitkävaikutteiset, hyvin tuottoiset investoinnit. Äh, äh, kannattaisi lähteä patistamaan Norjan valtiota tähän äh, kehitysavun investoinnitielle. Sitten kokonaiskehitysavun potti pyritään saamaan mukaan enemmän yksityistä sektoria, myöskin täällä arvopaperisektorilla e, esimerkiksi 7 prosenttia on esimerkiksi rahaa menossa rauhanturvatoimiin kokonais, kokonaispotista. Tämä on tällainen satun epämääräinen luku, sitä voidaan tietenkin parantaa sitten, koska turvallisuus paranee, niin sitä kautta sitten myöskin maa kehittyy ja muut eh, edellytykset paranevat. Sitten tarvitaan lisää apua vähiten kehittyneille maille, kuten äsken totesit. Eh, meillä on nyt käynnissä ohjelma, joka merkitsee toivottavasti sitä, että 50 prosenttia kehitysavusta päätyy vähiten eh, kehittyneille maille. Ei tietenkin 50 prosenttia kaikista mahdollisista maista, tämä juontoo siitä tietenkin, että maat ja kansakunnat ovat hyvin erilaisia. Tavataan, katsotaan Tsekkiä, Slovakia, Puola, eh, ne, heillä on kehitysapuohjelmansa Balkanissa lähinnä, Balkanilla, Moldovassa ja muuten sellaisissa maissa, jotka, joilla heillä on, joihin heillä on jo historialliset suhteet. Se on ihan ihan hyödyllistä, jos ajatellaan vaikka Moldovan tilannetta, niin ihan hyvä, että siellä sitä apua ollaan antamassa. On loogista tietenkin, epäloogista edellyttää, he, että he äkkiä keskeyttävätkin tämän apunsa ja siirtävät rahat Moldovasta jonnekin muualle Afrikkaan, Australiaan, Uuteen-Seelantiin eh, pätevät samat, eh, samat kriteerit pyrkivät auttamaan lähi, lähinaapureitaan, Indonesia, Filippiiniä, näitä pieniä Tyynemeren saaria. Siis Anglit eh, eivät tietenkään ole siellä Tyynemeren alueella läsnä. Eurooppalaiset ovat lähemmisemmässä. Eli siis jos otetaan, ei oteta siis noin yleisesti ottaen tätä 50 prosentin tavoitetta, vaan sitten tietysti valikoidusta kohteesta kolme muuta. Kolme vielä. Paavo Väyrynen seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you, Eric, for your... Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitos Erik esityksestäsi ja vastauksesta. Kuten tiedät, voin olla yhtä mieltä edustamasi perusajattelutalan kanssa ei ole mitenkään yllättävää, että Norja edustaa samaa ää, näkemystä Brundtlandin, kuin Brundtlandin komissio. Brundtlandin komissiohan jo kehitti ajatusta ää, kestävästä kehityksestä 80-luvulla. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä liittyy kauppaan. Tohan kierros VTOssa alkoi kehityskierroksena. Perusajatuksena oli edistää kehitystä ulkomaan kaupan kautta. Matkan varrella on ollut vaikeuksia. Osittaiseen ratkaisuun on nyt, osittainen raskuttu, ratkaisu on saavutettu. Minä olen hieman tai hieman enemmänkin peloissani TTIP-sopimuksessa huolta sen seurauksista Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä. Tämä tällainen, tällaiset ikään kuin kahdenväliset sopimukset vievät pohjaa maailmanlaajuisilta kauppasopimuksilta ja tämä olisi parempi, nämä olisivat parempia kehitysmaille. Haluaisin kysyä, miten suuri mielestäsi vaara on nyt Euroopassa ja millä tavalla voitaisiin välttää tällaisia epä, ei-toivottuja tuloksia. sekin OECD ja DAC käyvät jatkuvaa vuoropuhelua uusien avunantajien kanssa, jotka eivät vielä ole järjestön jäseniä. Millä tavalla voimme varmistaa sen, että kaikki avunantajat seuraavat kestävän kehityksen periaatteita kehitystoiminnassaan? Oletteko nähneet tällä saralla myönteistä kehityskulkua Ajatellen esimerkiksi Kiinaa ja sen kehityspolitiikkaa ja muutamia muitakin uusia avunantajia. Uh, thank you, Paavo. So... Kiitos, Paavo. Hienoa olla mukavien suomalaisten seuraavassa seurassa. Olemme, tulemme muutenkin olemme, olevamme lähellä Suomea. Kauppakysymyksistä totesin, että en nyt halua mennä tuolle alueelle, koska en ole oikeastaan pätevä tähän vastaamaan. Eikä takilla ole mitään mielipidettäkään tähän asiaan. Uskon, että kaikki riippuu siitä, miten nämä kahdenväliset sopimukset pidetään askeleena kohti kaiken kattavia sopimuksia, laajempia sopimuksia. Mutta varmaa on, että kauppasopimukset pitävät sisällään myönteisiä asioita kehittyvien maiden kannalta. Vähiten kehittyvät maat eivät tällaisesta saa niinkään paljon nostetta, kaupallisia esteitä ja muita vaikeuksia on. Annan tästä yhden esimerkin. Olin Norjan lihateollisuuden kokouksessa. He halusivat perustaa teurastamoita Ugandaan Ugandan viranomaisten myötävaikutuksella. Ensimmäinen ongelma olivat eurooppalaiset, eivät eurooppalaiset rajoitukset, ei niinkään kaupan suhteen, vaan se suhteen, minkälaista lihaa saa tuoda eläinlääketieteelliseltä ja kansanterveyseltä kannalta kaksi miljoonaa lehmää olisi pitänyt rokottaa ja sitten rakentaa aidat alueen ympärille ja miljoona nauta olisi pitänyt rokottaa tämän aitauksen sisällä, jotta olisi voitu vastata eurooppalaisiin eläinlääketieteellisiin ja kansanterveisiin sääntöihin. Afrikkalaisten kannalta tämä on kaupallinen este, me näemme pikemminkin tämän pyrkimyksenä suojata eurooppalaista kansalaista erinäisiltä vaaroilta. Sitten on muitakin seikkoja, on muitakin ongelmia. Liha täytyy ensin roudata Mompasaan, sitten laivata se siellä ja tuoda se laivalla Eurooppaan. Korruptiokysymykset tulevat eteen, kun raja ylitetään taikka satamassa toimitaan Tämä ei ole sinänsä yksittäinen kaupan este, mutta, kaikki, mutta kyse ei ole kaupan esteistä, vaan kaikista muista seikoista, sivuseikoista, jotka ovat haittana. Kiinan kanssa on helpompi tehdä kauppaa kuin Afrikan kanssa tällä hetkellä kaikista näistä syistä. Kauppa on äärimmäisen tärkeä, oli miten oli. Avunantajien suuntaan on nopeasti, ollaan nopeasti kehittämässä suhteita. Kaksi suurinta avunantajaryhmää OECD-maiden ulkopuolella ovat Arabimaat ja toisaalta Kiina. On myös joitakin muitakin, jotka antavat apua, kuten Brasilia, mutta ne eivät ole kuitenkaan suuria avunantajia, toisin kuin Kiina. Arabi-emiraatit liittyvät meidän komiteamme ensimmäisenä arvimaana Kuwait, Katara, Saudi-Arabia tekevät paljon läheisempää yhteistyötä kuin Kiina. Kaikki mitä me teemme on hienoa ja kaikki mitä Kiina tekee on huonoa. Ja tämä on yksinkertaista. Yleisesti ottaen me voimme kyllä hoitaa asiat paremmin. On olemassa todellakin kiinalaisia yrityksiä, jotka olemme tietokelvon tavalla. Meillä on omia merkintöjä me esimerkiksi tuotteille, jotka tuovat Afrikasta. Ja tiedän, että Eurooppa ei ole tuottanut tai rakentanut yhtäkään rautatietä Afrikkaan. Kiinasta rakentavat Ruandasta Mombasaan rautateitä ja myöskin rannikkoverrataa Nigeriaan. Saattaa tulkikoiden kysyä merkitystä vai pikemminkin työvoimasta. Olipa sitten suomalaisesta ja norjalaisesta tai antamasta avusta, eivät avunantajat siellä Hiltonissa asu, Usein asiantuntijamme asuvat parakeissa. Joten saatatte syödä Kiinasta ruokaa, mutta ei afrikasta ruokaa, mutta ei tämä loppujen lopuksi ole niin suuren suuri ero verrattuna muihin. Meidän täytyy todellakin ojentaa kättämme Kiinan suuntaan. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua kiinalaisten kanssa. Kiinasta on paljon kiinnostuneempia yhteisistä standardeista meidän kanssamme kuin aiemmin, koska nyt on kulunut on pitkä aika siitä, kun Kiina pystyy sanomaan, että kyse on pohjoisen ja etelän avuesta. Ei mitään todellista eroa ole enää meidän välillämme, ja kiinalaiset yritykset ovat joutuneet kritiikin kohteeksi aivan samalla tavalla kuin ranskalaiset, yhdysvaltalaiset tai saksalaiset yritykset ovat joutuneet kritiikin kohteeksi. Tästä, tästäkin syystä meidän täytyy kiinalaistenkin kannattaa pohtia yhteiseen normin meidän kanssamme. Uh, äh, I aika on, on tiukilla, Paavo, 20 sekuntia. Help. Ensinnäkin meidän pitää auttaa kehitysmaita vahvistamaan kapasiteettia tähän a for Trade-järjestelmän puitteissa. Puhuit näistä ei noista vero esteistä, mutta kuitenkin kaupan vapauttaminen on myöskin yksi tällainen keino edetä. Sitten äh, seuraava puhuja. Niin, kiitos äh, puheenjohtaja. Minulla olisi äh, lyhyt kysymys rahoituksesta Entä, entä onko teidän työssänne myöskin sitten velka, velkaantuminen ja velkajärjestelyjen edesauttaminen jotain roolia? Ajatellaan niin kuin ensimmäisen maailman asioita, ajatellaan vaikkapa terveyspoliittisia järjestelyjä. Olen ilo, ilokseni pannut merkille, että teillä kehitys- ja ilmastointipolitiikka ja ympäristöpolitiikka kulkevat nyt käsi kädessä. Ja totesitte, että tässä pitäisi saada sitten investoijatkin innostumaan näistä vihreistä investointikohteista. Millä tavalla ajattelisitte saada yksityisen sektorin tälle tielle ja mitkä, entäpä sitten siinä yhteydessä noudatettavat sosiaaliset standardit? Thank you. Wszystkim dziękuję panu za tak bardzo ciekawe, przejrzyste. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitokset teille herra Solheim, että annoitte näin hyviä esimerkkejä meille. Haluaisin hieman tarttua kommenttiin siitä, että joissakin maailman kolkissa itse asiassa köyhyys on siirtymässä köyhimmistä maista näihin nouseviin talousmahteihin. Miten tämä toimii? Tarkoittaako tämä sitä, että kehitysmaa on vaikuttanut vahvasti sisäiseen politiikkaan, niin jos maa siirtyy köyhän asemasta nousevan talouden asemaan, niin lasketaanko tämä per capita pääomalla? Ja aina sanotaan, että ihmiset tarvitsevat minimissään dollarin päivässä. Mutta esimerkiksi Saksassa minimipalkka on muistaakseni 8,5 euroa tunnilta. Valtaisa ero siis. Haluaisimme tietää, mitä dataa te käytätte tässä, kun esimerkiksi mitataan sitä, onko joku maa nousemassa köyhyydestä, onko tämä puhtaasti kehitysapukysymys, onko kehitysavulla saatu nämä ihmiset ja heidän jokapäiväinen elämänsä parempaan kuntoon näin, että pääsevät köyhyydestä eroon, vai onko tämä enemmän makrotaloudellinen kysymys? start with the last these are for sure absolutely essential. Aloitan tästä viimeisestä. Nämä ovat ehdottoman keskeisiä asioita. Globaali hyväksytty määritelmä on, köyhyydestä on Maailmanpankin määritelmä 1,25 dollaria per, per, per henkilö per ma, äh, päivä. Jos ruvetaan tätä muuttumaan, muuttamaan, niin sitten ollaan kyllä jo ongelmissa. Tässä on monia määritelmiä. Niitä voi käyttää, jotta voi oma ajattelutapansa laajentaa, mutta tämä on globaali standardi ja tämä on ihan järkevä. Tässä voi, voidaan ajatella köyhyyttä, paikallisia kuuluja, ympäristöä, sukupuolten sukupuoliin liittyviä kysymyksiä ja muita tärkeitä asioita. Onko maa nyt sitten nouseva talous vai kehittyvä kehitysmaa? No ei tässä nyt ole mitään suurta määritelmää. Tämä riippuu vähän siitä, miten media kuvailee maata. Nousevia talousmaita on, mahtia on käytetty synonyymiä, synonyyminä esimerkiksi Brasilialle, Kiinalle ja Intialle, muutamalle muulle kenties. Tässä on valtaisa ero kehitysasteessa eri puolilla maailmaa. Itä-Aasiassa on pitkälti aivan loistavaa edistystä. Filippiinit ja presidentti Aquino on valtaisaa menestystä. Aivan valtaisaa menestystä kaikkialla Itä-Aasiassa. Sama voidaan sanoa myös Latinalaisesta Amerikasta. Boliviassa, Bolivialla meni kaikista parhaiten köyhyyden poistamisessa Latinalaisessa Amerikassa. Samoin toisena tuli Peru. Siellä on saavutettu paljon menestystä. Tämän lisäksi ajatellaan nyt Kolumbian rauhanprosessia. Tällä hetkellä Alaskasta tulimaahan välillä ei ole yhtään tällaista sotilaallista konfliktia enää jäljellä valtaisa määrä henkilöistä on hyötynyt tässä hirvittävästi, mutta sitten kun ajatellaan Afrikkaa, Guinea-Bissausta, ja myös sitten mietitään Etelä-Aasiaa, siellä on valtaisia ongelmia. Joten meidän täytyy todellakin nyt keskittyä näille alueille. Me tarvitsemme eri määritelmiä täällä, mutta meidän, meillä on eri määritelmiä, mutta meidän täytyy käyttää tätä Maailmanpankin virallista määritelmää. Sitten Rova Hovakille yksi tapa ajatella vihreiden investointien edistämistä on se, että kehitysavulla voitaisiin kantaa lisäkulut, jos tulee lisäkuluja esimerkiksi vesi- tai aurinkovoiman tuottamisesta. Nämä lähteet olisivat parempia kuin fossiiliset polttoaineet niihin perustuvat järjestelmät. Silloin voitaisiin käyttää todellakin kehitysapua monella eri tavalla. Ja tässä voi olla mukana myös yksityisiä investointeja, ne voivat kantaa osan riskeistä ja myös tehdä näistä järjestelmistä sellaisia, että ne ovat hyödyllisiä yksityissektorille. Jos ei ole mitään hyvää järjestelmää olemassa jossain maassa, niin on vaikea saada aurinkoenergiakaan edes pienellä, pienessä määrin hyödylliseksi. Tässä on monia tapoja löytää parempia ratkaisuja. Täydellisesti epäonnistuttiin tässä konsensuspolitiikassa, että jätetään tämä kaikki markkinoiden harteille. Ja sanottiin, että jos tämä jätetään vain markkinoiden varaan, niin kun vesi- ja aurinkovoima ovat hyviä vaihtoehtoja, niin tämähän tapahtuu aivan itsestään. No viimeisten 20 vuoden ajan ei ole tapahtunut lähestulkoon ollenkaan mitään kehitystä Afrikassa näiden energiamuotojen osalta. Tässä tarvitaan julkisen ja yksityisen yhteisrahoitusta ja tässä on paljon potentiaalia. Täällä on maita, jotka ovat mukana. Itse Saksa esimerkiksi. Ja Saksahan on, on inspiroiva esimerkki lopulle maailmaa. Siellä on teknologiaa, yrityksiä ja paljon potentiaalia tämän tekemiseen. Aurinkoenergian hintakin on laskemassa ja se on ihan hyvä mahdollisuus monissa maailmankolkissa. Sitten velkataakkojen helpotus, tämä on tärkeää maa ei voi menestyä, jos sillä on liian kova velkataakka. Täällä on muutamia vielä vakavia tapauksia, mutta velko, velkataakka ei tällä hetkellä ei ole mikään valtaisa haaste kehittyville maille. Kun tarkastellaan näitä vaikeuksia, Myanmar, otetaan se esimerkiksi, siellä on avoimempi hallitus, se haluaa talouskehitystä ja ratkaisuja löytää myös vähemmistöjen kanssa. Nämä ovat kehityskulkuja, joita olemme odottaneet viimeisen 40 vuoden ajan. Olisiko tämä nyt se hetki sitten panna tämä maa maksamaan velkansa, jota edellinen sotilasjunta hankki maan harteille? lainat, joita kenties annettiin 70-80-luvulla, ovat valtaisan korkotaakan vielä itse pääomaan päälle keränneet, koska näitä ei ollut maksettu. Myömarin hallitus, minkälainen hallitus ei pystyisi tähän velan maksuun. Tämän vuoksi nyt velkataakan kevennys on, sitä on tapahtunut siellä ja se on hyödyllinen. Ja tämän täytyy olla yksi tärkeimmistä asioista. Täytyy varmistaa se, että yksikään maa ei ole sellaisessa tilanteessa, että sen velkatakka on liian kova. Jokaisen maan täytyy lyhentää velkojansa, mutta tämä on myös velanantajien vastuulla. Ei voi antaa vastuutonta, vastuuttomasti velkaa, luottoa eri maille. Tässä on esimerkiksi ollut sellaisia tapauksia, että velkataakka on kertynyt ja samalla on edistetty, edistetty Norjan laivanrakennusteollisuutta. Laivanrakennusteollisuus oli kovissa ongelmissa 80-90-luvulla ja, ja markkinoita löytyi sitten sellaista maista kuin Perusta ja Ecuadorista ja monista muista maista. Ja 30 vuodessa on sitten valtaisa velkataakka tämän takia kertynyt näille maille, eikä tämä nyt ollut se tarkoitus tässä. Well, I think Mr. Solheim has given us a real tour. No niin, eh, kiitoksia nyt herra Solheim. Nyt on todellakin läpikotaisin luotsanut meidät tämän kehitysyhteistyön syövereihin eh, pari tuntia. Eh, tähän saatiin kulumaan, saamme hyvän käsityksen siitä, mitä OECD on tässä asiassa lähikuukausina tekemässä ja varmaan heijastuu sitten moniin meidän mietintäimme tästä rahoituksesta. Kiitoksia herra Solheimille ja muutaman minuutin kuluttua jatketaan Latvian puheenjohtajakauden esittelyllä. Kiitoksia. Okay, colleagues, if people could take their seats now. No niin, kollegat, jos voisitte nyt istuutua takaisin paikoille, niin me jatkamme kokousta. Um, next to the minister. You the staff Okay, colleagues, we're going to... No niin, hyvät kollegat, me siirrymme seuraavan kohtaan esityslistallamme. Olen hyvin iloissani siitä, että tänä aamuna täällä keskuudessamme on rouva Kalinja Lukasevic, joka on Latvian Eurooppa-asioista vastaavan parlamentaarisen, parlamentaarinen valtiosihteeri. Hän tulee meille kertomaan tänään ennen kaikkea Latvian puheenjohtajuuskaudesta ja humanitaarisesta avusta. Kuten aikaisemmin mainitsemme, me Riikassa kymmenen päivää sitten lanseerasimme Euroopan kehitysvuoden. Ei pelkästään sen takia, että minä olin siellä, vaan itse asiassa ajatus tuli tähän teemavuoteen latvialaisilta kansalaisjärjestöiltä. He halusivat tällaisen teemavuoden, joten oli todella ilo olla Riikassa paikalla ja nähdä sekä puheenjohtajavaltion ja Latvian hallituksen sitoutuminen tähän. Latvian pääministeri avasi tämän teemavuoden. Ja tiedän teiltä nyt, että te olette varmistamassa sitä, että tästä tulee menestyksekästä, joten olemme iloissamme siitä, että puhutte täällä tänään. Humanitaarisella kentällä meillä on paljon suuria haasteita edessämme. Me tulemme tekemään mietinnön tästä Ebola-kriisistä mikä meni oikein, mikä meni fikaan Ebolaan, va, Ebola-kriisiin vastatteessa. Me teemme mietinnön myös Etelä-Sudanin humanitaarisesta kriisistä. Meillä on ongelmia Syyriassa, Keski-Afrikan ö, tasavallassa. Ö, ja näin meillä on todella valtaisia ongelmia. Olemme iloissamme kuullessamme teitä tänään, kun kerrotte meille humanitaarista avusta. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulle on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään ja haluaisin kiittää teitä ystävällisistä sanoistanne Riikassa. Myös pari viikkoa sitten oli mukava, että olitte siellä paikalla. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, olen hyvin iloinen voidessani olla täällä tänään kertomassa teille Latvian puheenjohtajuuskauden suunnitelmista ja prioriteeteista humanitaarisen avun alalla. Ennen kuin esittelen prioriteettimme, haluan kiittää italialaisia kollegoja Italian puheenjohtajavaltiota ja Euroopan parlamenttia siitä, että tässä on tapahtunut jouheva institutionaalinen siirto. Me aloitamme nyt puheenjohtajakautemme uudessa institutionaalisessa tilanteessa. Meidän täytyy hyödyntää tätä mahdollisuutta ja antaa lisäpontta Euroopan unionin roolille. Me olemme ottaneet puheenjohtajuuskautemme teemoiksi kilpailukyvyn, digitaalisuuden ja me otamme huomioon nämä poliittiset ja geopoliittiset haasteet ja muutokset. EUn täytyy vastata näihin. Sopimus antaa EUlle paljon erilaisia mahdollisuuksia puuttua asioihin, mutta meistä itsestämme riippuu nyt toimiin ryhtyminen, intressiemme suojelu ja arvojemme turvaaminen. En voi ajatella parempaa tapaa vahvistaa Euroopan globaalia sitoumusta kuin ajattelusta, siitä avusta, jota EU antaa heikommassa asemassa oleville ihmisille maailman eri kolkilla erilaisissa kriisissä. Tänä päivänä haluaisin puhua neljästä prioriteetista Latian kauden humanitaarisella esityslistalla. Kriiseihin vastaaminen, humanitaaristen periaatteiden edistäminen, avun ja kehityksen yhteen saattaminen ja ensi vuoden maailman humanitaarisen huippukokouksen valmistelu. Arvoisat parlamentin jäsenet, ensimmäisenä tehtävänämme esityslistallamme on varmistaa se, että EU vastaa EU vastaa nopeasti ja myötätuntoisesti humanitaarisiin kriiseihin. Tämä ei ole mitenkään yksinkertaista. Humanitaarisen avun tarve kaikkialla maailmassa ei ole mitenkään vähenemässä, aivan päinvastoin. Tällä hetkellä meillä on neljä kolmostason kriisiä. Tämä on YK on korkein hätätilan taso. Näitä kriisejä on Syyriassa, Irakiassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja eteläisessä Etelä-Sudanissa. Tämän lisäksi Ebolan, Ebola-epidemia on ollut vaikutuksiltaan aivan katastrofaalinen kinealaisille, liberialaisille ja Sierra leonilaisille ihmisille. Nämä ovat vain kuitenkin näkyvimmät osat haastettamme. Monia muita humanitaarisia tarpeita nousee esille luonnon ja ihmisten tekemistä kriiseistä, pitkittyneistä ja lähes unohtuneista kriiseistä. Esimerkiksi Jemenissä 15 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Latvian puheenjohtajavaltio tulee panemaan edelleen täytäntöön Trion ohjelmaa, josta sovittiin Italian, Latvian ja Luxemburgin välillä. Tehtävän, tehtävässämme neuvoston humanitaarisen avun ja ruoka-avun työryhmän puheenjohtajana Kohavan puheenjohtajana me tulemme edistämään strategista yhteistyötä, koordinointia jäsenvaltioiden ja komission välillä. Me haluamme varmistaa sen, että EUn kollektiivinen vastaus humanitaarisiin kriiseihin on niin tehokas kuin mahdollista. Samanaikaisesti Latvia puheenjohtajavaltiona tulee varmistamaan sen, että unohdetut ja pitkittyneet kriisit ovat säännönmukaisesti Kohafan työ esityslistalla niin, että todella jäsenvaltioille muistutetaan tarpeesta jatkuvasti tukea avun ja muiden toimien kautta näitä maita. Arvojäsenet, en aio nyt yksityiskohtaisesti käydä läpi Euroopan unionin vastausta jokaiseen erityisen humanitaariseen kriisiin, mutta on muutamia kriisejä, jotka minun on pakko mainita. Syyrian kriisi on suurin humanitaarinen ja turvallisuuskatastrofi tämän päivän maailmassa. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat käyttäneet yli kolme miljardia euroa avustukseen kriisin alun jälkeen. Me olemme sitoutuneet avunantoon tulevaisuudessakin kaikis, ni, kaikkiin niihin maihin, jotka suorimmin kärsivät tästä kriisistä. Puheenjohtajavaltio tulee varmistamaan ja rohkaisee komissiota ja jäsenvaltiota miettimään sitä, millä tavalla parhaiten EU voisi antaa oman panoksensa YK joulukuiseen vetomukseen. Pitäisikö järjestää uusi avunantokonferenssi? Jos näin on, me tulemme varmistamaan koordinaation jäsenvaltioiden komission kanssa ennen tapahtumaa. Ebola-kriisi, Ebola-epidemia on toinen kriisi, joka on koko ajan mielessämme. Sen seuraukset ovat olleet hirvittäviä Gineassa, Liberiassa ja Sierra Leoneassa. Sierra Leoneassa ja se on luonut valtaisia humanitaarisia tarpeita. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ponnistelut parempaan, vahvempaan EU-vastaukseen alkavat kantaa hedelmää. Apua on lisätty ja sitä on sopeutettu aina muuttuvan tilanteeseen komission jäsen Stylianisin johdolla. hän on EUn Ebola-koordinaattori. Nyt meidän täytyy pitää kiinni sitoumuksesta ja varmistaa se, että 1,2 miljardia euroa, joka jonka Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet maksamaan, toimitetaan nopeasti ja tehokkaasti apun, avun tarpeessa oleville. Tärkeimpänä tavoitteena Latvian puheenjohtajuuskaudella on edistää pohdintaa pitkä, pitkän aikavälin toimista ajatellen epidemiaa ja koko Länsi-Afrikan aluetta. Puheenjohtajavaltio vahvasti tukee sitä, että järjestetään suuri kansainvälinen konferenssi maaliskuussa, jossa käsitellään näitä pitkän aikavälin seikkoja. Muutama sana vielä Ukrainasta. Ukrainan kansan kärsimyksen huomaa myös vahvasti omassa maassani. Tämän vuoksi me olemme iloisia ja tuemme sitä, että Euroopan unionin humanitaarisen ja väestösuojeluohjelma on parannettu. Tämä on vastaus YK strategiseen suunnitelmaan vuodelle 2015. Meillä on nämä neljä humanitaarista periaatetta. Humanisuus, puolueettomuus, neutraalisuus ja riippumattomuus. Näitä ei pidä millään tavalla asettaa vaaraan. Kaikki meidän toimemme niiden takana on eurooppalainen konsensus humanitaarisesta avusta, josta sovittiin Euroopan parlamentin, neuvoston, jäsenvaltioiden ja komission välillä. Me olemme iloisia viime vuoden konsensus, konsensusarvioinnin tuloksista. Latvia puheenjohtajavaltiona tulee luomaan tilaa syvälliselle keskustelulle johtopäätöksistä ja suosituksista, joita tästä arvioinnista saatiin. Ja keskustelun lisäksi me haluamme saada aikaiseksi konkreettisia toimia. Latvia puheenjohtajavaltiona alkoi myös vahvistaa EUn humanitaarista toimintaa. Me haluamme, että humanitaarisesta avusta tulee, sen äänestä tulee kuuluvaa. Eritoten me haluamme, että kansainvälistä humanitaarista lakia, sen noudattamista parennetaan. Perusteltua humanitaarista apua voidaan antaa vain siinä tapauksessa, jos päästään avun tarvitsevien luokse ja jos voidaan tar- turvata humanitaaristen työntekijöiden ja lääketieteellisen henkilökunnan turvallisuus. Tämän viikkoinen kahden, heng- kahden aputyöntekijän kuolema Keski-Afrikan tasavallassa on muistutus, millaisia tragedioita voi tapahtua. Me haluamme parantaa myös naisten ja tyttöjen tilannetta ja asemaa hätätilanteissa. Yksinkertaiset toimet, kuten esimerkiksi pakolaisleirien suunnittelun parantaminen tai turvallisuuden hallinnointi, voi olla vaikutukseltaan erittäin merkittävää. Arvoisat jäsenet, kolmas työalue, jota haluaisin tänään korostaa, on ö, kehitysavun ja ö, humanitaarisen avun yhteenlinkitys. Me haluamme, että EUn ja jäsenvaltioiden humanitaarinen apu on edelleen riippumatonta, mutta tämä ei tarkoita, etteikö tässä kriisitilanteessa pitäisi olla yhteyttä muihin humanitaarisiin toimijoihin. Yhteisiä analyysejä to, toimia täytyy rohkaista. Parempia tuloksia saadaan, jos meillä on pitkän aikavälin yhteistä ajatteluja. Erityisesti tässä tarvitaan kumppanuuksia humanitaarisen ja kehitysavun asiantuntijoiden välillä niin, että varmistetaan se, että kaikesta avusta sen rakentamista tulee kestävää. Jo on keskeistä luoda hyvä pohja ensin jo kaikille toiminnalle, jotta voidaan välttää tulevia kriisejä. Latvia puheenjohtajavaltiona tulee myös viemään eteenpäin EUn kestävyysstrategioiden arviointia eri maissa. Me tulemme tarkastelemaan jäsenvaltioiden ja EUn asemaa ja tilannetta, kun ajatellaan tätä kestävän toiminnan suunnitelman täytäntöönpanoa. Me jatkamme Italian aloittamaa työtä, jotta voidaan vahvistaa humanitaarisen avun ja, ja väestösuoja viranomaisille annettavan avun jatkumista. Kestävyyden ja katastrofihallinnon vahvistaminen ovat tärkeimpiä tavoitteita äh, Disaster Risk Reduction maailman konferenssissa, joka pidetään maaliskuussa Japanissa. Latvia puheenjohtajavaltiona äh, seuraa läheisesti tämän konferenssin valmistelua ja tekee yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kanssa sekä haluaa asianmukaisen seurannan tälle. Hyvät jäsenet, neljäs humanitaarinen prioriteettimme on maailman humanitaarinen kehi, huippukokous Istanbulissa ensi vuonna ja sen valmistelut. Tässä täytyy miettiä, millä tavalla voidaan muuttaa globaali humanitaarinen järjestelmä sellaiseksi, että se voi vastata uusiin haasteisiin. Jäsenvaltiot ovat aktiivisesti läsnä mukana valmisteluissa. Unkarin ja Suomen hallitukset isännöivät yhdessä kan, alueellista konsultaatiota, tapaamista Eurooppa ja muut ryhmän kesken Budapestissa 3.4. helmikuuta ja Saksa isännöi temaattista konsultaatiotapaamista syyskuussa. Latvia puheenjohtajavaltiona varmistaa, että Budapestin keskusteluja, niitä seuraa asianmukainen seuranta Euroopan unionissa. Ja tämä luo valmistelee tietä sitten lisää huippukokoukselle sen valmistelulle Luxemburgin ja Hollannin puheenjohtajuuskausien aikana. Hyvät jäsenet, haluaisin nyt vielä puhua teille hieman EUn aloitteesta, jota valiokuntanne on kovasti tukenut. Olen iloinen, että täytäntöönpanopäätös ja delegoitu päätös, jota komissio ehdotti, on hyväksytty ja täytäntöönpano tämän aloitteen osalta etenee nyt suunnitelun mukaisesti. Tällä hetkellä todella on saatu tulta purjeisiin ja kuljetaan kohti konkreettisia tuloksia. Odotamme e, innolla ensimmäisen EUn aputyöntekijöiden maailman lähet, maailmalle lähettämistä, vaikka tämä nyt ei meidän puheenjohtajuuskaudellamme tapahtu, tapahdukaan. Hyvät parlamentin jäsenet, Latvian puheenjohtajuuskausi on erittäin haastavassa tilanteessa humanitaarisella kentällä mutta tässä on paljon mahdollisuuksia myös. Haaste liittyy siihen, että meillä on ennennäkemätön numero suuria humanitaarisia kriisejä, mutta tämä on myös mahdollisuus, koska meillä on tulossa 2016 vuoden maailman humanitaarinen kehi, ö, huippukokous. Me yritämme varmistaa sen, että Euroopan unioni vastaa ja täyttää oman tehtävänsä haasteiden osalta ja hyödyntää mahdollisimman mukaan näitä mahdollisuuksia. Tiedän, hyvät parlamentin jäsenet, että olen tässä käsitellyt vain muutamia avainkysymyksiä. Ilolla odotan teidän näkemyksiänne ja kysymyksiänne näistä tai muista humanitaarisista aiheista. Ja odotan innolla myös työtä, yhteistyötä teidän kanssanne seuraavan puolivuotiskauden aikana ja odotan innolla myös hyvää keskustelua nyt tämän kokouksen aikana. Kiitos. Um, thank, thank you very much for that overview. Kiitoksia tästä äh, katsauksesta hyvinkin haastavaan raskaaseen äh, humanitaarisen avun työohjelmaan. Äh, kaksi puhujaa. Robert ensin. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset sihteeristölle ja, ja tälle ministerille tästä Latvian innokkuudesta, ylipäätänsä äh, äh, halusta äh, kertoa näistä puheenjohtajakauden ähm, painopisteistä tässä ihmisoikeusagendalla. Viittasitte myöskin muihin kriiseihin, Ukrainiin esimerk, Ukrainaan esimerkiksi. Olisi varmaankin hyvä ilmaista huolemme ja kiinnostuksen komissaari Niisin lähdöstä Ukrainaan tilannetta selvittämään parlamentissa, Strasbourgissa varmaan kuulemme lisää kommentteja tästä asiasta. Mainitsitte Ebola-maat niin ikään. Siitä on tärkeää sanoa muutama asia kestävä tuki sinne on jatkuvasti tarpeen, vaikka asia onkin poistunut otsikoista. Se ei suinkaan edellytä sitä, että asia painetaan villaisella. Hyvä, että, että otit tämän asian esille. Ja, entä tämä, millä tavalla jäsenmaat sitten tässä aikovat toimia? Meillähän on nyt sellainen tilanne, jossa täältä komissio oli varhaisessa vaiheessa – sitä mieltä, että tämä, tässä oli kyseessä tällainen kasvava ongelma, mutta itse jäsenmaat vastaavasti reagoivat varsin jälkijunassa koko e, e, e, millä tavalla tämä koordinointityö nyt sitten, se oli tietysti hyvä, hyvä askel komission suunnalta. Miten se nyt sitten mahtaa edetä? Meillä on tämän vuoden budjetti tietenkin lukkoon löytynä, millä tavalla jäsenmaiden halu pyrkiä kaventamaan tätä kuilua. luvattujen varojen ja todellisten maksujen välistä kuilua. Millä tavalla Tämä varmaankin tähän palataan loppupuolella, loppupuolella vuotta, mutta jos nyt jotain tietoa, niin olisin kiitollinen siitä. Norbert Neuse. Norbert Neuse seuraava. Ja, vielen Dank, Frau... Kiitoksia paljon, rouva ministeri. Omalta osaltani haluaisin todeta, että tehän juuri totesitte selkeästi, että yhteistyö parlamentin kanssa on tärkeää, että tarjot yhteistyötä meidän suuntaamme. Ja totesin, että yhteistyö on suunniteltu hyvin jo edellisekin Strasburgin istuntoviikolla ja kiitoksia siitä, että neuvoston puheenjohtajana toimitte niin aktiivisesti juuri humanitaarisissa kysymyksissä ja kehityspolitiikassa ja tärkeinä. halusin poimia sen yhden seikan, sen, että humanitaarisesta avusta puuttuu jatkuvasti rahaa ja kehitysyhteistyöstäkin puuttuu rahaa. tilan hiekon parantunut budjetin osalta, mutta sitten on joka kerta joudutaan taistelemaan yhä uudelleen ja uudelleen, että saadaan riittävästi rahaa käyttöön. Ja kun tarkastellaan sitä, miten paha hätä, kauhea hätä valitsee pakolaisleireillä ja että YK, YK on riittävästi rahaa esimerkiksi elintarvikkeiden toimittamiseen ja elintarviketoimituksia pakolaisleireillä joutuu teikkaamaan rahapuuteen vuoksi. Tämä osoittaa, miten suurta toiminnan tarvetta tässä on. Aamupäivällä keskustelimme OECDn edusten Solheimin kanssa. Hän teki selväksi sen, että monilla aloilla edistystä on tapahtunut, mutta että rahoituspuolella monet jäsenvaltiot ovat edelleenkin jälkijunassa. Hyviä esimerkkejä kuultiin esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta. Sen olisi mainita, koska yhdistynyt kuningaskunta on aina ollut hyvin Eurooppa-kriittinen, mutta kun on kyse kehitysyhteistyöstä, minun mielestäni Cameron ja Iso-Britannia ovat erinomaisia, esimerkillisiä. Itse tulen Saksasta. Meillä on erilaisia hallituksia ollut viimeisten 15 vuoden aikana 0,7 prosentin tavoitteen suhteen tuskin parannusta on tapahtunut. Olipa sitten konsertista, liberaalista tai konsertista ja liberaalista tai sitten kansan puolesta tai vihreistä yksikään myös aikaan. Neuvoston puheenjohtajan pitäisi aina ottaa kehityspolitiikkaa merkittävän aseman. Meidän rikkaiden kehittyneiden maiden pitäisi tehdä tehtävämme myös myöskin tavalla meidän, tai muuten meidän uskottavuutemmekin kärsii, mikäli emme pitää kiinni sitoumuksistamme. Humanitaarista hankkeesta toteaisin, että monissa EUn edustustoissa on jouduttu toimiin. Myöskin tässä suhteessa eurooppalainen uskottavuus kärsii. Monia hankkeita on jouduttu keskeyttämään ja siirtämään seuraavalle vuodelle. Kansaisjärjestöiltä pyydettiin rahoitusselvityksiä. Nämä ovat kaikki oireita siitä, että meidän pitäisi paremmin hoitaa kehityspoliittiset asiat kuntoon. Mitä teidän neuvoston puheenjohtajakauteenne tulee ja AKT-EU-yhteisparlamentaariseen kokoukseen, jonka te järjestätte, niin sen suhteen totesi, että meillä on jäsenvaltioita, jotka ovat olleet puheenjohtajamaina ja ovat kieltäytyneet järjestämästä AKT-EU-yhteiskokousta. Nyt koko järjestetään kaksi kertaa AKT-maiden suunnalla, kaksi kertaa peräkkäin. Joten minun vetomukseni teille olisi se, että tekisitte paremmin yhteistyötä AKT-maiden kanssa ja asettaisitte tämän listallenne. Minulla on suuria toiveita sen suhteen, että Latvia toimii tässä suhteessa toisin kuin aiemmat jotkut neuvoston maata viimeisten kahden vuoden aikana. Ja viimeinen kysymys vielä, tai pikemminkin aihealue, johon te viittasitte puheenvuorossanne, on eurooppalainen vapaaehtoispalvelu, tätä koskeva aloite. On erittäin hienoa, että te tuette tätä aloitetta, mutta mitä Latvia aikoo tehdä konkreettisesti vapaaehtoistyön edistämiseksi? Kiitoksia. Yksi kysymys vielä ja sitten tällä, kierroksella sitten seuraava. Ignacio Grazie, grazie Presidente. Anche io do il benvenuto. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää Latvian ministeriä. Toivotan teille kaikkea hyvää puolivuotiskaudellenne, joka on juuri alkanut. Meillä oli mahdollisuus tavata teidät jo Strasbourgissa ja toivotamme teille todellakin kaikkea hyvää. Näyttäisi siltä, että tässä ollaan oikein myönteisen yhteistyön tiellä palaisin vielä tähän ajatukseen avoimista ovista ja tahdosta tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa kehityskysymyksissä ja tähän itse kehityksen käsitteeseen. Aivan kuten herra Noiserkin sanoi, minulla on sellainen näkemys, että, tai sellainen vaikutelma, että on joitakin hankkeita, joiden rahoituksen taso on lähestulkoon naurettava. Millä tavalla me lähestymme näitä hankkeita ja kehityksen ajattelua kehityksen ajatusta. Jos tarkastelemme nyt kansainvälistä politiikkaa, jossa yritetään kanavoida hieman tätä ylimääräistä vaaroutta kehitty, kehittyneistä maista kehitysmaihin. Joskus vaarana on tekopyhyys. Mielestäni meidän pitäisi tässä vaiheessa enemmän edistää tietoisuutta kulutustrendeistä, kulutusmalleista. Meidän pitäisi yrittää luoda kohtuullista kehitystä eikä yrittää yrittää kompensoida vain omaa vaurauttamme. Meidän pitäisi myös saada aikaiseksi tietoisuutta vastuullisesta kulutuksesta. Tämä on olennainen osa kehityspolitiikkaa. Voisitteko ystävällisesti vastata näihin kolmeen kysymykseen? Ja sitten otan vielä seuraava kolme. Täällä oli aika paljon, paljon rivissä. Otetaan nyt nämä kolme ensin ja sitten seuraavat, seuraava nippu, jos teille sopii. Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Vastaan herra Stersin kysymyksen Ukrainasta ja Ebolasta. Ukrainahan on tietenkin mielenkiintomme keskiössä. Saatoin seurata myöskin viime viikkoista keskustelua Strasbourgin Ähm, täysistunnossa ja panin tyytyväisenä merkille, miten suuri kiinnostus Euroopan parlamentissa Ukrainan tapahtumien kohtaan vallitsee. Ähm, kun nyt puhutaan Ukrainan humanitaarisesta kriisistä, se tietenkin on meidän puheenjohtajakautemme merkittävä painopiste. Viime vuonnahan EUn kokonaisapu Ukrainalle oli yli 76 miljoonaa euroa. EU jatkossakin e, toimittaa apua, e, rahallista ja muuta, e, jotta konfliktin alle jääneiden alueiden ihmisten elämää voidaan helpottaa myöskin sitten sieltä sisäisen pakolaisuuteen joutuneiden elämän auttamiseksi esimerkiksi eh, tavara-avustuksin, kuten juuri viime viikolla sovittiin, niin ikään on kehotettu jäsenmaita eh, kiihdyttämään avustustoimintaansa ja komission kanssa teemme tiiviisti yhteistyötä eh, kaikenlaisen avustuksen perille toimittamiseksi jäsenmaista Ukrainaan ja, ja saadaksemme myöskin sitten toimintamme paremmin näkyville Ukrainassa. Ebolasta sitten se varmaankin on puheenjohtajana kautemme yhtenä painopisteenä yhteistyössä, tiivissä yhteistyössä komissaarin kanssa. Me olemme jo yhteistyötoimista sopineet. Länsi-Afrikan Ebola-epidemia on synnyttänyt valtavan maan ja alueen, maiden ja alueiden talouteen vaikuttavan kriisin YK ja YK ja sen jäsenmaiden voimien yhdistäminen nyt on pikkuhiljaa kantamassa hedelmää Ebolan nitistämisessä. Uusia tartuntatapauksia ei ole 42 päivään raportoitu, eli me, me tarvitsemme tehokasta työtä Ebolan leviämisen estämiseksi ja sitten sen, näiden pitkävaikutteisten seurausten lievettämiseksi asianomaisissa maissa koska koko Länsi-Afrikan seutu on joutunut kärsimään ja joutuu kärsimään Ebolan välittämistä ja pitkävaikutteisista seurauksista. Pyrimme tässä ottamaan myöskin opiksemme tulevaisuutta silmällä pitäen niin ikään on opiksi otettavaa, mitä tulee kansainväliseen kansainvälisiin reaktioihin epidemian puhjettua YK on tästä arvosteltu, sen toiminnan kankeudesta ja tätä koordinaatiomekanismiakin on kritisoitu. Puheenjohtaja maan edustajamme olemme neuvotelleet koordinaatiojohdon kanssa ja se otetaan seuraavassa huippukokouksessa esille, ja että me sitten toista samoja virheitä, jos näin pääsisi käymään, että tauti uudelleen puhkeaisi. Äh, Noisarin äh, kysymykseen rahoituksvajeesta. Äh, koskien AKT-missiota ja näitä vapaaehtoismissioita – samoin Syyrian pakolaisten auttamiseen. Ja äh, sun niin ikään sitten puhuitte äh, äh, ruokaohjelmasta ja humanitaarisen avun hankkeesta. Ensinnäkin, mitä tulee nyt Syyrian pakolaisiin, olemme sitoutuneet näitä miljoonia tukemaan, jotka ovat joutuneet naapurimaihin pakenemaan puheenjohtaja maa on hyvin selvillä siellä, että Jordanissa, Irakissa, Egyptissä tuki on näille vastaanottaville tahoille enemmän kuin tarpeen. Näitä aputoimia pyritään vauhdittamaan. Viime vuonna YK on jäsenmaat olivat erityisen huolissaan maailman ruoka-apujärjestelmän toimitusten keskeyttämisestä Syyriaan ja Syyrian pakolaisille – ja tässä yhteydessä nopeutettiin tätä hätärahoituksen hankkimista maailman ruokaohjelman apu, hätäapuohjelmiin. 20 miljoonaa sinne nopeasti saatiinkin kokoon pakolaisia ja muita asianosaisia auttamaan. Ylipäätänsä mitä apupudjettien kasvattamiseen tulee, olemme tyytyväisiä, että nyt neuvottelut 2015 määrärahoista on neuvotellut jo, ja että parlamentti ja muut toimielimet pääsivät sopuun siitä. Ja nyt on myöskin 2014 korjaava talousarvio onneksi me meni myöskin läpi ja näin sitten saatiin lisää 215 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun. Tämän vuoden määrärahat näyttävät samaan suuntaisilta humanitaariseen apuun. Se toden toivon mukaan sitten eh, estää sen, että viime vuoden ongelmat toistuvat. Puheenjohtaja kannustaa jäsenmaita aktiiviseen eh, toimintaan ja aktiiviseen eh, humanitaarisen avun jatkamiseen niin, että päästäisiin sitten 0,7 prosentin viralliseen kehitys aputavoitteeseen maankohtaisesti, mitä nyt sitten niin pitkälle kuin näisenä ankeina taloudellisena aikoina ylipäätänsä on mahdollista, mitä tulee ylipäätänsä kehitysapurahoituksen tehostamiseen. Me, meillä on äh, luvassa äh, heinäkuussa huippukokous äh, kehityksen yhteistyön rahoituksesta ja me puheenjohtajavaltiona varmaankin kannamme kortemme kekoon myöskin poliittinen keskustelu on, on saatava vauhtiin tästä 0,7 prosentin tavoitteen saavuttamisesta ja samoin sitten EUn näkökohtien sorvamiseksi tätä Eh, konferensseja silmällä pitää. Mitä sitten tot, no, avauskommenteissani mainitsemini eh, koskien AKT-kokouksista eh, ja, ja, ja Latvian mahdollista lähettää vapaaehtoisia. Siitä, siitä keskustellaan. Me selvittelemme näitä vapaaehtoisavun mahdollisuuksia – Monet ovat eh, ilmaisseet halunsa näihin hankkeisiin osallistua. Nämä taiset olla teidän tärkeimmät kysymyksenne. Ai niin, se AKT vielä nyt. Niin. Mitä humanitaariseen apuun tulee? Emme tietenkään jätä unholaan AKT-maita ja äh, äh, kannustamme jäsenmaita äh, isännöimään tulevia AKT-kokouksia. Ja nyt parhaillaan pyrimme etsimään omasta keskuudestamme edustuksen tuleviin kokouksiin. Saattaa olla, että jopa ulkoministeri ehdottaa aikataulustaan ajan tähän kokoukseen. Nähtäväksi jää. Näin. Herra Graan kysymyksiin ja kommentteihin. Aluksi haluaisin palata siihen, mitä aluksi totesin, halustani toimia yhteistyössä parlamentin kanssa. Se on suuria ilo meille. Minä olin Latvian parlamentin Euroopan valiokunnan puheenjohtajana olin tiivisti mukana parlamentaarisissa yhteistyökeskusteluissa. Tämä on minulle tietysti minulle hyvin läheinen, sydäntäni lähellä oleva ala, alue tämä parlamenttien välinen yhteistyö. Kysymyksen kehitysrahoituksesta kytkeytyy edellisiin kommentteihin tästä näistä rahoituskysymyksistä. Ja äh, vakuutan, että teemme parhaamme äh, tämän äh, heinäkuisen kokouksen varalta ja siihen hyvin valmistautuaksemme sitten saadaksemme näitä, nämä rahoitukset kehityshankkeita varten reilaan yksi painopisteistämme siis, mitä, tulemme tästä, mitä tulee tähän humanitaariseen huippukokoukseen, siinäkin, siihenkin puutuin alkupuheenvuorossani ja sivusin niitä vaikeuksia, joita maailmanlaajuisella humanitaarisella tukijärjestelmällä on. 2016 humanitaarinen huippukokous tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella niistä mm, keinoista, joilla tätä humanitaarista yhteistyötä maailmanlaajuisesti siis voidaan tehostaa ja parantaa koskien sekä mitä tulee sitten osanottajien maiden, kansallisjärjestöjen ja muiden asianosaisten roolittamiseen ja sitouttamiseen. 2014 vuoden aikana tämä työ jo käynnisti ja me nyt sitten konsultoimme Budapestin kokouksen varalta. Kiitoksia. Neljä muuta kysyjää No, viisi. viisi. Maria Hoibuk, Paavo Väyrynen, Anna Zabalska, Jokemsel ja. Ja vielä yksi. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin antakaa merkki. Te olette jo listalla. Maria Hoibuk seuraavaksi. Herzlichen Dank auch. Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin teidän alustuspuheenvuorostanne. Minulla olisi teille kaksi kysymystä. Ensinnäkin, kun puhutaan pysyvästä alirahoituksesta, pidän teidän lähestymistapanne hyvänä. Kehitysapu ja humanitaarinen apu halutaan yhdistää toisiinsa. Te puhuitte yhteisistä analyyseistä ja tarvearvioista. Onko jotakin suunnitelma olemassa sen suhteen, miten tämä kaikki muotoutuu ja miten tämä käytännössä paikan päällä näissä maissa pistetään täytäntöön? kyse on esimerkiksi Ebolan jälkeisestä tilanteesta, millaista apua tarvitaan. Ja juuri kun on kyse Ebolasta, etukäteen voitaisiin tehdä jo enemmän, eli in, voisi investoida enemmän terveydenhoitojärjestelmään. Mitä tämä kaikki näyttää käytännössä? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Sitten kysymys tästä vapaaehtoispalvelusta. Miten tämä järjestettäisiin? Onko Tämä jonkinlaista koordinaatiotoimintaa, juuri koordinaatoin puute esimerkiksi Ebolan yhteydessä oli suuri ongelma, jonka vuoksi apu ei mennyt perille niin nopeasti ja niin kohdennetusti kuin olisi pitänyt. Thank you. Um, Pav- Kiitoksia. Paavo Väyrynen. Um, like some... Rouva puheenjohtaja. Haluaisin hieman enemmän tietoa Ukrainan kriisin luomista humanitaarisista tarpeista – Oletan, että kaikista hankalimmat tilanteet löytyvät Tombassin alueelta. Ja on tietysti paljon sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä Ukrainassa ja satoja tuhansia Venäjälle paineita henkilöitä. Mikä on näiden erilaisten kärsivien ryhmien ihmisten tilanteja? Minkälaisia millä tavalla EUn resursseja sitten suunnataan näiden erilaisten tarpeiden ö, hoitamiseksi? Anna Zaborska. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, ja tervetuloa tänne valiokuntaan, ministeri. Haluaisin korostaa tätä kolmatta painopistealuettanne tai teemaanne, jonka mainitsitte tärkeäksi puheenjohtajuuskaudellanne. Tässä viittaan yhteyteen humanitaarisen avun ja kehitysavun välillä. Mielestäni nämä ovat todella läheisesti toisiinsa kytköksissä ja täytyy ottaa huomioon, että Tämä on äärimmäisen tähdellinen asia, eikä voida eikä pidä erottaa näitä kahta eri avun muotoa. Jos ajatellaan, jos halutaan tai ajatellaan, että kehittyvissä maissa elää 4,8 miljardia ihmisiä, kaksi miljardia näistä henkilöistä kärsii tuberkuloosista. Kaksi miljoonaa näistä. Ja ja 600 miljoonaa malariasta. 50 miljoonaa, 50 miljoonalla on HIV-virus. Kymmenen miljoonaa ihmistä näistä 4,8 miljardista vuosittain kuolee nälkään. Jos nyt katsoo näitä tilastolukuja, niin voidaan todella todeta, että luonnonkatast- katastrofien lisäksi nehän johtavat myös humanitaariseen kriisiin. Mutta ennen kaikkea köyhyys ja terveyskysymykset ovat niitä, jotka aiheuttavat humanitaarisia kriisejä. Tämän vuoksi haluaisin kysyäkin. No tietysti Ebola, eh, eihän se ole mikä tahansa tartunta tauti. Eh, vaan erittäin vakava sellainen. Nämä ihmiset elävät jatkuvan stressin alla näissä maissa. He eivät ö, tiedä, mitä he voisivat antaa lapsillensa syötävää. Ja aivan äärimmäisen usein he ovat hyvin apaattisia, koska heidän tilanteensa on jatkunut aivan liian pitkään eikä ratkaisua ole löytynyt. Joten jos sallitte, kysyisinkin teiltä nyt, että aiotteko puheenjohtajuuskaudellanne käsitellä myös koulutussektoria ja esimerkiksi sairaanhoitajien ja lääkärien koulutusta. Tämän sektorin kehityksen täytyy olla jatkuvaa tehtävä, mutta jokaisen puheenjohtaja valtion ohjelmassa tämä täytyy mainita ja jokaisella kaudella täytyy, täytyy investoida varoja terveyssektorin parantamiseksi, koska muuten ei ikinä päästä näistä noidan kehistä eroin, josta on kärsitty jo vuosikymmenen ajan. Otetaan vielä kaksi jäävää muuta kysymystä herra Tselä seuraavaksi. Kiitos äh, äh, puheenjohtaja ministeri, mukava, että olette täällä ja onnea ja menestystä äh, Latvian puheenjohtajakaudella. Tämä on tärkeä vuosi, suuret mutta ähm, te että, että nyt on 2015 tämä kehitys, Euroopan kehityksen teemavuosi joka on Riikassa jo käynnistettykin. Tässä on tietenkin pelkästään sitten eurooppalaisten toimielinten hanke, vaan siinä yhteydessä todettiin selvästi, että kehityspolitiikan tulisi ulottua laajalti eurooppalaisen elämän Äh, arkeenkin äh, pitäisi puhua äh, monikansallisesti ja kansallisesti, kansallisissa parlamenteissa ja kaikissa paikallisissakin yhteisöissä sitoutua tähän yhteistyöhön tiiviimmin. Nyt kun olemme jo tässä Äh, äh, tienneet, että tästä 2015 vuodesta tulee äh, kehityksen teemavuosi, vaikka sitä on puhuttu jonkin aikaa, mutta tämä on aika tuntematon suuren yleisön keskuudessa vielä. Miten ajattelitte että siellä neuvostossa kumppaneiden tätä asiaa markkinoida niin, että sitten se saisi hiukan enemmän nostetta kaiken kaikkiaan Euroopan arkipäivän politiikan teossa? Ja sitten vielä tois, toisekseen tänä vuonnahan on määrä eh, eh, eh, jatkaa näitä transatlanttista kauppa- ja investointineuvotteluja jatkaa. Kehitysmaathan ovat ehkä syystäkin huolissaan, että jäävät kokonaan tämän hankkeen neuvottelujen ulkopuolelle. Millä tavalla ajattelitte sitten ylläpitää kontakteja kumppaneihimme myöskin kehittyvässä maailmassa ja äh, pitää heidät, heidät sitten äh, ajan, ajan, ajan tasalla näistä asioista. Tietenkin tämä vaikuttaa laajalti sitten äh, tämän uuden kauppa poliittisen alueen mm, kehittäminen, niin myöskin heidän elämänsä ja erityisesti pyrkii varmistamaan, että heillä on sitten pääsy myöskin näille uusille markkinoille kehitysapu politiikka, kehittyvien maiden politiikka kaikin tavoin on hankalaa, tarvitsevat se markkinoita jalan, jalan, sijaa myöskin Euroopassa. Ja te nyt sitten te päätte sitten siihen, että, että, että me sitten tuput, tuputamme Yhdysvaltain maataloustuotannon ylijäämä sitten näiden kehittyvien maiden syliin. Se olisi aika lyhytnäköistä. Lähemmän viiden vuoden kuluttua pitää kotonuun sopimuskin neuvotella uudestaan ja tässä olisi kyllä hyvä jatko teema, jota, johon meidän täällä kannattaisi kiinnittää suurta huomiota tällä lainsäädäntökaudella. Nämä ovat suuria haastavia tehtäviä. Te olette pieni, me olette ihan pieni maa ja tietenkin teidän virkamieskuntana ja hallinnollinen kykyne on tietysti rajoituntempaa kuin suurissa maissa, mutta teillä on varmasti älyllistä ja muuta osaamista aivan riittävästi, että voitte näitä hankkeita ja teemoja eteenpäin viedä, uskoakseni. Kiitos. Ja sitten von Sulika lopuksi vielä, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitoksia myös äh, valtiosihteerin alustuspuheenvuorosta. Itse asiassa Haluaisin kuulla hieman enemmän, mikäli vain mahdollista, Latvian strategisesta lähestymistavasta humanitaariseen apuun. Tämä ei tullut minulle aivan selväksi. Mitkä ovat ne pääasialliset aihealueet ja seikat, jotka ovat teidän painopiste luettelossanne? Latvia sanoo toimivansa humanitaarisen avun alalla, ottaen huomioon sen, että määrärahoja, resursseja on kovin vähän humanitaarista apua varten seuraavalla ohjelmakaudella. Voisitteko tarkemmin kertoa asiasta, kun tiedetään, että Latvian puheenjohtajakauden yksi tärkeimpiä prioriteetteja on humanitaarinen apu. Voisitteko me valottaa tätä vielä? Kiitoksia. Tässä oli tukku kysymyksiä. Olkaa, olkaa hyvä, ministeri. Kuten sanottu, tässä oli koko joukko kysymyksiä. Tässä pitää niin he, äh, valmistan, valmistautua, että tulevat vastaukset oikeassa järjestyksessä. Um, Thank you. Thank you, madam. Kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Niin. Rova Weibruch, te kysytte tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja haluaisin sanoa, että äh, äh, me edelleen tuemme EUn kokonaisvaltaista lähestymistapaa äh, kriiseihin. Me tulemme valvomaan myös tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Tätähän kehitellään 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhteisanalyysejä ja tiedon jakoa tarvitaan tässä. Täytyy olla selvä jako humanitaariseen ja muun rahoituksen välillä. EU-apu, vapaaehtoistyöntekijät, kehitysyhteistyö, vapaaehtoiset. Me tuemme humanitaarisen avun antamista ja paikalle saattamista. Tässä ei pitäisi olla mitään sekannuksia. Koordinaation täytyy olla toimiva. Yhteistyö humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyökysymysten välillä on erittäin tärkeä asia. Sitä täytyy rohkaista ajatellaan nyt vaikka tässä kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Sitten oli vielä kysymys yhteistyöstä tai linkistä humanitaarisen ja kehitysavun välillä. Tässä on ollut mahdollisuus keskustella tästä kahden komission jäsenen välillä, Mimikan ja Styliadisin ja Olimme yhtä mieltä siitä, että on mahdollista saada hyvä yhteistyö humanitaarisen ja kehitysavun kysymysten hoitamisen välillä. Ei pelkästään tällaisissa lyhyissä kriisitilanteissa, vaan myös pitkän aikavälin ratkaisuja ja kehityskulkuja ajatellen. Ja puhuimme myös esimerkiksi Ebola-tilanteesta Tätä välitöntä kriisiä varten tarvitaan humanitaarista apua, mutta meidän täytyy myös tarkastella mahdollisuutta auttaa luomalla terveysjärjestelmää, kehittämällä terveysjärjestelmää, koulutusjärjestelmää, kaupunkien jätehuoltojärjestelmää Ja kaikki nämä liittyvät toisiinsa. Kriisien hallinnassa täytyy valtaa välttämättä välittömästi kehittää myös pitkän aikavälin suunnitelmia. Ja siinä täytyy olla mukana myös nämä vastaanottavat maat, kun kehitetään niiden järjestelmiä. Sitten voitaisiin palata herra Väyrysen kysymykseen. <laughs> Teidän nimenne on vaikea ääntää. Kysyitte Ukrainasta ja Ukrainan kansalaisten tarpeista. Tietysti täytyy nyt tunnustaa se, että siellähän on talvi, kausi ja ihmiset eivät tarvitse pelkästään terveydenhuoltopalveluita, välitöntä apua, vaan myös talviolosuhteissa heillä on enemmän tarpeita ja ongelmia. Joten kuten jo tuossa mainitsinkin, sekä Latvian hallitus, Latvian hallitus on jo antanut erityisapua ukrainalaisille ja kannustamme myös EUn jäsenvaltioita antamaan apua ja koordinoimaan näitä avustusaloitteita. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ongelma, ongelmia on myös sellaisilla alueilla, joita hallitus ei valvo. Esimerkiksi eläkkeitä ei makseta sellaisilla alueilla, jotka eivät ole hallituksen hallinnassa. Ja tämä on ongelmallista, koska ihmisillä ei ole mitään tulolähteitä. Joten tässä tarvitaan todellista ratkaisua tähän tilanteeseen. Ja ulkoasianvaliokunnan, ulkoasianneuvoston kokouksessa maanantaina keskusteltiin mahdollista ratkaisusta ja tavoista edetä. Meidän täytyy löytää ratkaisu Ukrainalle sinällään ja täytyy saada humanitaarinen apu perille ihmisille. Ja pakolaisten osalta sitten tilanne ei ole mitenkään selvä eikä rusuinen. Me olemme nähneet, miten erilaiset humanitaarisen avun rekat tulevat Ukrainaan ja sitten lähtevät sieltä pois. Tilanne on hyvin monimutkainen. Ja Euroopan unionin ehdottomana prioriteettina on auttaa Ukrainaa ratkaisemaan tilanteensa Venäjän kanssa ja auttaa Ukrainaa saamaan aikaiseksi reformeja, joilla voidaan auttaa maata ja helpottaa humanitaarista tilannetta eritoten Ukrainan itäosissa. Edustaja Zaborski, Rova Zaborski, Te kysyitte Ebolasta. Minä yritin jo aikaisemmin vastata tähän. Me olemme yhtä mieltä siitä, että tässä on kiireellinen tarve vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä Länsi-Afrikassa. Ja tämä on sitten kolmas maaliskuuta Brysselin konferenssinkin tärkein aihe. Ja tietysti nämä terveydenhuoltojärjestelmät ovat kaiken keskiössä. Kun puhutaan kehityksen teemavuodesta, herra Jäller. Viime täysistunnossa esittelin tämän aiheen ja myös korkeudustaja Mogherini oli paikalla. Ja kuten rouva puheenjohtajakin mainitsi, me aloitimme, käynnistimme tämän vuoden aivan tuossa tammikuun alussa – Yksi kehityksen teemavuoden tavoitteista on luoda tietoisuutta kansalaisten keskuudessa kehityskysymyksistä. Tavoitteena on siis saada kansalaisjärjestöt, paikallishallinnot mukaan ja tiedottaa niille ja saada aikaiseksi tietoisuuden kasvua, aivan kuten oikein toitte esillekin. Me tulemme varmasti nostamaan tätä teemavuotta esille niin Latviassa kuin EU-tasolla ja jäsenvaltiossa. Ja monet jäsenvaltiot ovat valmistelemassa omia toimintasuunnitelmiaan, tapahtumakalentereitaan tälle vuodelle. Ja useammat jäsenvaltiot aikovat erityisiä tapahtumia toteuttaa nyt kehitysvuoden, kehityksen teemavuoden aikana. Tärkeää on vielä mainita että tämä ajatus tuli kansalaisjärjestösektorilta Latviassa ja minä olen erittäin ylpeä tästä kansalaisjärjestösektoristamme. Latvian valtuuskunnan jäsenet Ekosokissa myös olivat auttamassa tässä asiassa. Ja he olivat käynnistämässä täällä Euroopan parlamentissa tätä kehityksen vuotta. Ja minä todella toivon, että kansalaisjärjestöt voivat olla suoraan mukana kehityssektorilla ja laajempi suuri yleisö saa enemmän tietoa ja innostuu enemmän olemaan mukana näissä näiden erittäin tärkeiden aiheiden käsittelyssä. Esititte kysymyksen myös kaupasta. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Kenties tänä päivänä ja tässä kokouksessa en haluaisi liikaa käyttää aikaa äh, ja syventyä muille politiikan aloille, mutta tänään kun keskustelen Intavaliokunnassa, niin silloin varmasti yksityiskohtaisemmin menemme näihin kauppakysymyksiinkin. Tietysti kuitenkin kauppa on erittäin tärkeä Euroopan unionin kannalta ja myös kehitysmaiden kannalta. Kauppa voi ja tuokin mukanaan kasvua ja taloudellista kehitystä sitä käyvissä maissa. Ja meidän täytyy varmistaa, että reilukaupan sääntöjä noudatetaan, että ne ovat olemassa ja meidän täytyy myös hyödyntää reilun kilpailun etuja ja Euroopan unionin täytyy auttaa kehitysmaita kehittämään. Um, so, uh, and, uh, the last questions came, uh, from, uh... Sitten tuli vielä kysymyksiä. Richalta, josko nimeni nyt oli tällä tavalla. Kysyitte Latvian puheenjohtajuuskauden painopistealueista. No, <laughs> Euroopan unionissa kaikista hankalin tehtävä on pystyä lausumaan oikein ihmisten nimet. Funtsulika. Kiitos avustanne. No niin, palatakseni Latvian puheenjohtajuuskauden painopistealueisiin. Siis vastaus ilmeneviin kriiseihin ja me haluamme hyvää koordinaatiota ja tehokkuutta ja sitä, että vältetään viivästyksiä EUn vastauksissa. Tämä on painopistealueena. Me haluamme, että kunnioitetaan humanitaarisia periaatteita, täytyy sinnikkäästi auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, jotka ovat kriisin keskellä – ja tämän lisäksi halutaan koordinoida tätä humanitaarisen avun huippukokousta ja sen jälkeen järjestää myös sen seuranta. Nämä ovat nämä neljä aluetta, jotka jo mainitsin tuossa avauspuheenvuorossani. Meidän täytyy keskittyä sekä vastauksen välittömiin kriiseihin, millä tuolla toimitaan niiden tapauksessa, mutta myös täytyy kehittää kykyämme turvata humanitaaristen periaatteiden toteutuminen tulevaisuudessa ja täytyy auttaa maita kehittymään pitkällä aikavälillä. Kiitoksia kovasti. Siinä oli iso, iso nippu kysymyksiä. Vastasitte pitkään ja perusteellisesti. Lähimmät kuusi kuukautta tuovat, pitävät meidät työllistyneenä myöskin YK-prosessit äh, äh, edellyttävät huomiota ja paljon humanitaarisia haasteita pitkin maailmaa. Äh, jäämme odottamaan yhteistyötä kanssanne. Me jatkamme kokoustamme kello 15.00. Meillä on Euroopan investointipankin edustaja keskustelemassa tämän aamun koko OECD-tapaamisen hengessä ja sitten kello 17.30 on äänestyksiä. Tukku, viimeistään siis 17.30 olette sitten kaikki, vaikka ää, tässä koordinaattori Lounas 12.30 yksityissalongissa numero kaksi. Ää, muut tapaamme kello 15. Kiitoksia tästä.